Wprawdzie czekałem, aż poseł Agniu przypomni mi, że trzeba zaczynać. No niin, nyt on jo syytä aloittaa kokous. Niin, odottelinkin jo teitä, Agnu. Kyllähän te varmasti jo minua hoputtelitte aloittamaan kokousta. Te aina korostatte sitä, että kokous pitäisi aloittaa ajoissa. Nyt aloitimme tässä vartin myöhässä. Nyt me tosiaan tällaiseen akateemiseen aiheeseen puutumme. Ja näin tämän akateeminen vartti tietysti sitten käy. Me odottelimme, että edustajia saapuisi paikalle, mutta nyt voimme sitten aloittaa työmme. Joo kun täällä nyt edustajia paikalla onkin kuulemistilaisuudessa. Tervetuloa kaikille, jotka ovat saapuneet tänne ja vastanneet kutsuumme. Minun täytyy kertoa teille valitettavasti, että ensimmäinen puhuja, herra Viola, tuolta innovaatiokeskuksesta ei pääsekään tämän päivän kokoukseen. Hän on sairastunut ja toivomme, että Viola, Violalle pikoista, pikaista parantumista, että hän voi sitten osallistua kokouksiimme myöhemmin. Nyt tämän kuulemisen tarkoituksena on se, että valiokuntamme jäsenet voisivat paremmin ymmärtää, millä tavalla kasveja jalostetaan, minkälaisia kasvin valintamahdollisuuksia meillä on, minkälaiset yhteiset tavoitteet meillä on, miltä tulevaisuus tällä alalla näyttää ja myös miltä eurooppalainen äh, kasvin jalostus kenttä näyttää ja millä tavalla sitten me voimme pysyä kilpailukykyisinä ja näin sitten voimme tutkailla myös näitä tieteellisiä haasteita ja sitten keskustelemme tietysti tästä asiasta. Voitte esittää kysymyksiä ja edustaa asiantuntijat vastaavat sitten kysymyksiin. Nyt sitten pikapuoliin aloitammekin esitykset. Viola ei siis päässyt paikalle ja siitä syystä annankin puheenvuoron Slavomir Sovalle päätä ja hän voi esitellä meille noin seuraavan kymmenen minuutin ajan kansallisen tutkimusinstituutin tutkimustuloksia Puolasta. Hän on kasvinjalostusasiantuntija. Tämä on Puolan suurin tutkimuskeskus, kun on tarkoitus parantaa bioteknologiaa. Ja tässä nyt pitemmittä puheita annan oikopäätä puheenvuoron Sovalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Ja mahdollisuudesta kertaa uusista kasviin jalostustekniikoista. arvoiset parlamentin edustajat, en puhu uusien jalostustekniikoiden teknisistä piirteistä – pyrin pikemminkin kertomaan, mikä on innovaation tehtävä kestävässä maanviljelyssä EU:ssa. Oh, okay. We need to, uh, to wait for a moment. Pitää odottaa hetki. Okay. Okay. I think that we all agree that kaikki varmasti olemme samaa mieltä, että ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä talo, maatalous on köyhyyden vähentämisen ja elintarviketurvallisuuden takaamiseksi välttämätöntä, mutta tämä ei päde ainoastaan EU-hun. EU on isoin ruoan tuoja. Meidän tehtävänä on myös ohjata muutoksia kolmessa maissa, jotka tuottavat ruokaa. Ja lyhyesti sanoen, meidän pitäisi tuottaa enemmän vähemmillä resursseilla. Ja sadotojen aikaansaaminen on ympäristön muutoksen viljelymaan heikkemisen vuoksi vaikeampaa suojeluaineiden ja torjunta-aineiden lannetteiden käytön vuoksi. Maaperä heikkenee. Ja sitten on myöskin satoisuuskuiluja EU-ssa, jotka näkyvät jäsenmaissa. Ne heijastavat EUn alueiden eroja mutta myös yhteiskunnallisia ja poliittisia tekijöitä. Eli meidän täytyy käyttää innovointia. Tämä on erityisen tärkeää pk-yrityksille. Niillä on suuri osa osuus eu biotaloudessa. Jalostaminen on kaiken viljelyn perusta, ei ainoastaan ruoantuotannon. Maatalouden panos tietopohjaisen biotalouden luomiselle on ratkaiseva ruokat, ruoan turvallisuuden vuoksi kestävä talouden, kestävän viljelyn kannalta tärkeää. haploidia, genotyypit, fenotyypit, ilmiasut, nämä ovat monia osa äh, viljelykeinnoista. Ja nämä uudet keinot Niitä tulee enemmän. Voimme odottaa, että uusia tekniikoita tulee. Tässä on uusia jalostuskeinoja luotteloituna. Eivät ne kaikki ole niin uusia. Esimerkiksi ympääminen, agroinfiltraatio, äh, siis genetiikka eli kotoperäisen geenien materiaalien intergeneesi ovat aika vanhoja. Äh, geenisiirtoa omasta laista tai läheistä laista on erittäin tärkeää, erityisesti kestävyyden kannalta. Yksi on fitotora. Se on ehkä vaarallisin perunan haitta. Monissa maissa käytetään fungisideja, sen torjuntaa – mutta geenin teknologialla voidaan tehdä pieniä muutoksia geeniin perinnönmuokkauksella saadaan aikaan luonnollisia, mutta sen sijaan, odotettaisiin luonnollisia muutoksia niiden tapahtumista luonnossa, tai sen sijaan, että käyttäisiin säteilyä tai kemiallista mutaatiota, me voimme nyt käyttää näitä tekniikoita kohdennetusti. Pieni muutos DNA-sekvenssissä yhdessä nukleotiidissa voi olla jalostelijaltaan tärkeää ja luo kestävyyttä. Ja myöskin muihin ei-biologisiin kestävyyttä tai sietävyyttä muihin ei-biologisiin stressilähteisiin. Direktiivi 2012 toteaa, että geneellinen muutelu tarkoittaa, että se on joku se seuraa siitä, että geneettistä aineistoa on muokattu tavalla, jota ei tapahdu luonnollisesti luonnollisen rekombinaation avulla. Minä käsitykseni, että GMOt ovat olioita, joissa on uusia geeniyhdistelmiä, jotka eivät ole syntyneet pariutumisen tai luonnollisen geeniaineiston yhdistymisen kautta jos direktiiviä lähemmin tarkastelee näemme tekniikoita, jotka luovat GM tai kuten nukleotidien yhdistely, mutta myös sellaisia tekniikoita, jotka eivät muuta geenimateriaalia, esimerkiksi luonnollisia muokkauskeinoja. On myös hyödyllisiä tekniikoja, jotka eivät ole mukana. Esimerkiksi mutaatioiden aiheuttaminen, mutageneesi. Se on ihan luonnollinen osa evoluutiota. Eli EU-lainsäädännön mukaan tuote luokitellaan GMOksi sekä prosessin että tuotteen pohjalta. We have to remember that regulation 1829 from... vuonna 2003 2029 direktiivi vaatii GMOn ilmoittamista. Siinä pitää ja tämä GMA täytyy tunnistaa, identifioida ja määrit, määrät määritellä. Mutta usein ää, tunnistaminen on mahdotonta, vaikka olisi tietoa. Voisimme tunnistaa niitä luonnonselmiövin keinoin, mutta emme kykene tunnistamaan, mistä geenimuuntelu on lähtenyt, koska mun on saattaa olla luonnollinen. Ja me tarvitsemme harmonainen järjestelmä, joka mahdollistaa maataloustuotteiden kaupan sellaisilla hinnoilla, joihin ihmisillä on varaa sekä oikeusvarmuutta yrityksille. Ja on hyväksynyt toimia, joilla pyritään lisäämään innovointia maataloudessa ja ruoantuotannossa, mutta innovaatio tapahtuu muuten kuin laboratorioissa. Tuottajat innovoivat kuluttajat innovoivat. Se ylittää rajat. Täytyy luoda siltoja tutkimuksen ja, ja sidosryhmien kesken mukaan lukien viljelijät, teollisuus ja kansalaisjärjestöt. Näin vain lisätään kilpailukykyä, tuottavuutta ja kestävää kasvua. Tämä on minun oma mielipiteeni, mutta olen vakuutunut, että uudet jalostusteknologiat tarjoavat suuria mahdollisuuksia luomuviljelylle. Luomumarkkinat kasvavat koko ajan ja niillä alkaa olla osansa ruokahuollon turva varmistamisessa. Se kunnittaa luonnon sykliä ja siinä käytetään ää, torjuntaan, että lannetaan rajoitettavasti. E- eli kasvisairauksia, abiotista, stressiä, ja tuholaisia kestäviä laitteita tarvitaan entistä enemmän. Ihan pitäisi luoda jalostusektorille säätelyolot, jotta ne pysyvät maailman johtavassa asemassa. Me tarvitsemme oikeusvarmuutta. eurooppalaiset kasvinviljelijät jalostajat haluavat käyttää uusia keinoja koska nopeuttavat, tekevät täsmällisemmäksi ja halvemmaksi jalostaa. Selkeä säätelyasema olisi pohjana nyt uusien tekniikoiden käytössä EU-ssa. Jos me saamme parempaa lainsäädäntöä, niin saadaan parempia laikkaita. Yritykset ja siemen ala kilpailukykyisenä. Ja tuota, eniten siemeniä vie eniten siemeniä maailmassa. Meillä on myös turvallinen puhdas ympäristö. Voimme myös odottaa, että innovoivan teknologian turvallinen tutkimus tapahtuu Euroopassa. Siksi Euroopan kasviyhdistys vetoaa siihen, että EU käyttäisi tiedepohjaista politiikkaa. Kaksi viikkoa sitten Ruotsin maatalousneuvosto kirjoitti Kristkarks 9 Arabidopsis lituruoho mutantista, joka ei enää sisältä cas nukleotidikompleksia ja ohjaus RNAta, eikä sitä enää pidetä osana Euroopan GMO-lainsäädäntöä. Me näemme nyt siis valoa tunnelin päässä ja toivottavasti sitä valoa ei ole pistetty sinne tunnelin keskivaiheelle. Kiitokset. Kiitokset tästä oikein hyvin piditte myös tuosta aikataulusta kiinni. Seuraavaan puheenvuoron edustaja nyt tänne tässä kohta pyydän puhumaan, mutta vielä sanoisin, että meillä on täällä saksalainen ryhmä. Tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen myös. Paikalla on myös Linsin kutsuma ryhmä, eläinlääkäriryhmä. He tulevat Baden-Württembergistä Saksasta. Tervetuloa myös teille tähän kokoukseemme. Ja toivon, että teillä on oikein mukavaa täällä parlamentissa ja tietysti koko Brysselin kaupungissa muutenkin. Seuraavaksi Visser, Richard Visser, olkaa hyvä. Hän on Wageningenin yliopistosta. Hän johtaa kasvinjalostusyksikköä siellä ja hän esittelee oman asiansa meille nyt kestävästä tuotannosta. Hän on kasvinjalastuksen professori Wageningenin yliopistossa johtanut lukuisia kansainvälisiä tutkimushankkeita. Ja hän myös on jäsenenä monessa kansainvälisessä perunoita koskevassa bioinformatiikka-ryhmässä kansainvälisellä tasolla. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, dear members. Kiitokset. Hyvät parlamentin jäsenet, on oikein mukava olla täällä paikalla keskustelemassa teidän kanssanne uusista kasvinjalostustekniikoista. Ja minä haluaisin nyt tässä naapurini tavoin korostaa sitä, että jalostustekniikat nykyisellään ovat uusia, mutta tulevaisuudessa pikapuoliin niitä pidetään jo perinteinä jo, ja ehkä vähän pidemmällä tähtäimellä sitten suorastaan vanha-aikaisina. Eli kyse on monesta tekniikasta ja tekniikkaa saattavat olla jonkun toisen lajin kannalta uusia, mutta jonkun toisen lajin kannalta sitten jo pitkäänkin olleet käytössä, joten täytyy muistaa tämä. Ja varmasti voimme sanoa, että nämä uudet teknologiat ovat normaali, tavanomainen osa innovaatiota, koska jos meillä ei ole innovaatiota kasvijalostusasioissa, niin täällä tuskin istuisimme. Ja hyvin monet näistä tekniikoista viiden, viimeisen, viiden viimeisen vuoden ajalta, ainakin minun mielestäni, on määritelty vastauksena GMO-ongelmiin. Ainakin tämä koskee Eurooppaa, kun meillä ei ole ollut riittävän selvää määritelmää GMOista eikä myöskään siitä, miten GMOita voidaan käyttää tai olla käyttämättä. Monessa tapauksessa voimme havaita, että nämä uudet tekniikat, joita käytetään, niin johtavat tällaiseen prosessoituun jalostamiseen. Jalostus on tietysti ollut ihan perinteinenkin tapa, eli risteytetään tuotteita ja sitten näistä risteytyksistä valitaan tietyin, tietyin kriteerein seuraavat jatkoon pääsevät lajikkeet, mutta nyt tässä on kyse sitten muunlaisesta täsmällisemmästä jalostuksesta, varsinkin jos ajattelemme tätä risteytyspölyttäjien kautta tapahtuvaa risteytystä Nämä tekniikat ovat hyvin vahvoja ja myös kovasti käytettyjä ja tehokkaita saadaksemme aikaan parempia lajikkeita. Ja äsken jo naapurini mainitsikin näistä, näistä uusista lajikkeista tai uusista tekniikoista ja tekniikoiden luettelo vain jatkuvasti kasvaa. Tästä yksi esimerkki, eli perunasta esimerkki ja siitä, mitä tämä uusi teknologia oikeastaan tarkoittaa, miten perunan lajikkeita voitaisiin parantaa. Peruna on kolmanneksi kasvatetuin satokasvi maailmassa ja se, sitä on merkittävää myös tulevaisuudessa sitten entistä enemmän kasvattaa, jotta kaikilla ihmisillä on riittävästi syötävää. Ongelmia tietysti on paljonkin ja erityisesti tuo perunarutto riivaa perunapeltoja varsinkin lämpimämmissä maissa ja varsinkin kun sadetta on riittävästi. Tämä tauti voi viikossa parissa koko sadon tuhota. Ja tässä voitte nähdäkin sen, mikä, mikä aiheuttaa tuon ruton, eli Phytophora infestansen aiheuttaa. Ja kun tämä mm, hyökkää perunakasviin, niin minkäänlaista pysäytyskeinoa ei ole, koko sato on menetetty ja, se, ja koko perunasato voi sitten meräntyä varastoon. Ja nämä kustannukset ovat hyvinkin korkeat. Ja tässä yksi esimerkki kymmenen vuoden takaa kuitenkin, mutta kyllä sitä edelleenkin voidaan ihan pitää vertailukelpoisena. Alankomaissa ruiskutettiin näitä tuholaisaineita jatkuvasti ja täytyy olla siksi myös hyvin tarkkana valvomassa sado, sadetta, satoa. Meidän täytyy myös sitten aina laskea, kuinka paljon kustannuksia näistä syntyy ja päästiin tuollaiseen 150 miljoonaan euroon vuodessa suurin piirtein, kun ajattelemme näitä kaikkia ruiskutettuja aineita. Eli tässä päästään koko maailman summana suurin piirtein 10 miljardiin euroon vuosittain. Eli tämä on kyllä varsin, mm, varsin ikävä vieras tämä sairaus. Ja, sit, ja tässä olemme sitten katsoneet tietysti perunarutoa, joka tietyissä populaatioissa on hyvinkin resistenssi. Se siirtyy sitten populaatiosta toiseen ja sen resistenssi kasvaa. Jotkut genotyypit sitten kuitenkin matkan varrella kuolevat, mutta aina jotkut genotyypit aina pysyvät hengissä perunapopulaatioissa. Ja jos tässä ryhdytään risteyttämään, niin tässä on siis isä ja äiti ikään kuin ja otetaan sitten puolet näistä molemmista geeneistä. Eli tuo resistenssigeeni on kiinnostava, mutta myös hyvin monet muut tekijät ovat kiinnostavia pyrkiessämme torjumaan ruttoa. Ja tässä jo vuonna 50-luvulla onkin ryhdytty näitä resistenssigeenejä saamaan siirrettyä eteenpäin. Ja tähän on kulunut 45 vuotta suurin piirtein, jotta on saatu aikaan kaksi lajiketta, bionika ja toluka. Ne on tässä korkeimmalla kohdalla mainittu. Ja sitten kolmen vuoden kuluttua saimme kuitenkin nämä isolaatit aikaiseksi. Näin tulkoon 50 vuotta menee, että saa aikaan sellaisen lajikkeen, joka pystyy sitten tuon, se, torjumaan tuota tautia, mutta sitten muutaman vuoden päästä tauti kehittää sellaisen mm, muodon, jotta taas se pystyy pureutumaan kyseiseen lajiin. Eli meidän täytyy käyttää tätä geneettistä muuntelua ja tässä jalostuksessa ja näin voidaan muuttaa tuota geeniä, josta ollaan kiinnostuneita, ja näin käytetään tuota siskenesis menettelyä Näin ollen voidaan sitten identifioida tuo varsinainen geeni ja ottaa se käyttöön ja laittaa se sitten resistenssiin lajikeeseen. Ja näin päästään siihen tilanteeseen, että muutamassa vuodessa päästään samoihin tuloksiin. Tosin sillä erolla, että tämä uusi lajike, on se sitten desiree tai toluka tai mikä vain, niin ja sitä, sitä myös käytetään sitten jo jalostuksessa ja teollisuudessa muutenkin, ja se, sillä on, siinä on mukana nämä tietyt vastustuskykyiset geenit. Eli näin voidaan olla varmempia siitä, että lajikkeet pysyvät vastustuskykyisinä. No näin olemme sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneet ja tässä kuvassa voittekin nähdä, minkälaisiin syklein etenimme ja vuodesta 2010 olemme jatkaneet tätä työtä. Tästä näkyykin sitten muutama kuva esimerkkeistämme, eli me emme ole joutuneet ruiskuttamaan kasvinsuojeluaineita ja näin Desiree on nyt kuitenkin onnistunut torjumaan tuota perunaruttoa, siis ilman tuholaisaineiden ruiskuttamisella. En yritä väittää siitä, että me olemme täysin päässeet perunarutosta eroon, mutta meidän ei tarvitse yhtä paljon ruiskuttaa noita tuholaisaineita kuin aikaisemmin. Ja näin olemme sitten, katsomme voi, saa, onnistuuko tämänkin resistenssin tuo tauti pois, vielä purkamaan. Ja näin tässä vielä yksi kuva tuossa vasemmalla on entistä enemmän geenejä lisätty mm, ja tässä vasemmalla myös sitten ruiskuttamatta on saatu kasvatettua tällainen sato. Tämä on hyvi, kasvanut hyvin eikä ole mm, minkäänlaista perunauton hyökkäystä. Ja sitten taas oikealla puolella tilanne on toisenlainen. Näin siis nykyiset tulokset ovat ne, että me olemme onnistuneet kahdeksan eri perunalajiketta muokkaamaan erilaisiin resistentein vastustuskykyisiin geenein. Kuuden, kuusi vuotta näitä on pelloilla ö, testattu ja tulokset näyttävät tähän mennessä ainakin hyviltä. Ja kuten jo äskeinen puhuja sanoikin, niin me haluamme olla varmoja siitä, että saamme kestävämmän kasvun aikaiseksi, kestävämpiä satoja aikaiseksi ja vähemmän kasvinsuojeluaineita. Ja näin sitten voimme käyttää kaikkia mahdollisia mm, jalostuskeinoja saadaksemme paremman sadon aikaan. Ja lopuksi sanoisin, että tuo siis genesis, mutta myös muut, nämä muuntotekniikat ovat hyviä ristiinpölytyvien satojen kyseessä ollessa, koska silloin voidaan saada saada eliittilajikkeita aikaiseksi viidessä vuodessa tai vähemmässäkin. Eli tämä on paljon nopeampi jalostussykli kyseessä. Kiitokset kaikille teille. Kiitokset tästä esityksestä. Nyt voittekin sitten esittää kysymyksiä. Ensiksi Agnew, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minä menin tähän eteen jonkun toisen paikalle, jotta näkisin esitykset paremmin. En teitä eh, kiusatakseni. Olin erittäin kiinnostunut siitä, mitä herra Visserillä oli sanottavanaan. Äh, muutama asia vain. Onko se, mitä te olette juuri kuvailleet perunaruton suhteen, onko tämä geenimuuntelua vai onko tämä jotain muuta? Onko tämä tällainen uudenlainen läpimurto? Tämä on ensimmäinen kysymys. Onko se geenimuunneltu vai ei? Jos se on geenimuunneltua, niin sitten sitä tullaan vastustamaan valtaisasti julkisuudessa, mutta jos se ei ole geenimuunneltua, niin sitten se on tekosuu heille olla hermostumatta asiasta kaksi muuta asiaa. Kalvoillanne osoititte, miten punaisen geenin, joka oli resistenssi, resistentti siirsitte, mutta otitte myös mukaan kolme muuta keltaista geeniä ja halusin tietää, että miksi nämä kolme muuta on otettu sinne mukaan. Minulla on vielä muutama kysymys. Meillä on myös viljelyssä kaksi suurta ongelmaa. Yksi voitaisiin helposti ratkaista geenitekniikalla, nimittäin tämä niin kutsuttu black grass, jota on viljassa. Olisi hyvä laittaa tällainen resistentti geeni viljaan, niin se ratkaisi asiaa, mutta se on geenitekniikkaa. Äm, kyseessä on siis rikka puntarpää. Ja voisivatko nämä uudet menetelmänne ratkaista tämän äh, rikkapuntarpääongelman vai pitääkö sen sitten olla nimenomaan geenimuunteluun avulla tehty? Uh, the first question was about whether this was GM or not. Kiitos. Ensimmäinen kysymys, onko tämä geeni muunneltua vai ei? Kotoperäisen materiaalin käyttö, siis geneesi on geenimuotelua, mutta ei ole tehnyt paljon selvityksiä. Mutta ovat huomanneet, että suuri yleisö on, suhtautuu kotoperäisen geenimateriaalin käyttöön paljon myönteisemmin kuin toisista laikkeista siirretyn geenimateriaalin transgeneesiin. Toinen kysymys koski geenien siirtoa. Eli tehdään tavallinen risteymä, sitten polygenomista siirretään. Ei ainoastaan se vastustuskykyinen, kestävä geeni, vaan paljon muutakin. Ja jalostuksesta pyrimme pääsemään eroon kaikista muista geeneistä. Ja me emme halua niitä. Nämä ovat tällaisia kyt- geenisisäisiä kytköksiä, eli kielteisiä vaikutuksia. Eli jos käyttää transgeneisiä tai uutta äh, jalostuskeinoa tai kotoperäistä geneisiä, transgeneisiä. silloin on paljon omistautunut siihen, että käyttää vain sitä geeniä, josta on kiinnostunut. Kummallakaan menettelyllä ei tiedetä, mitä tapahtuu, mutta uudessa kasvialostuksessa tietää, mitä tapahtuu. Se on paljon täsmällisempää. Ja sitten rikkapuntarpää ja viljakasvit. En tunne sitä. Ää, rikka puntarpää on rikka ruoho, eikä sairaus. Tämä on sitten enemmän kilpailukysymys kasvien kesken. Olisi vaikea käyttää mutaatiojalostusta tai muita keinoja. Ehkä se taisi viljakaasvin kilpailukykyä rikkoruoha vastaan, mutta en tiedä, onko tuohon tarjolla geenejä. Onko niitä tunnistettu? Äh, nur kurze Frage. Äh, Lyhyt kysymys. Äh, kummatkin puhujat ilmeisesti kannattavat sitä, että nämä tekniikat pitäisi myös merkitä, että osoitetaan selvästi, että nämä eivät ole luonnollisia jalostusmenetelmiä. Tästä äh, olen varma. Tämä on hyvin tärkeä äh, kysymys, mutta tämä muistuttaa vähän siitä, mitä geenitekniikka yritykset kertoivat meille parikymmentä vuotta sitten on kyse vain siitä, että tuotantoa kasvatettaisiin, saadaan aikaan resistenttejä kasveja, mutta ettekö usko, että tämä on vaarallista, että nyt käytämme jalostusmenetelmiä, e, jotka lupaavat e, meille jotain, jota geenitekniikka ei ole onnistunut toteuttamaan, mutta joka on kovin lähellä e, geenitekniikkaa. Meillä on paljon suurempi ongelma kasvinjalostuksessa, monimuotoisuuden menetys, lajikkeiden menetys. Meillä on hyvin rajallinen määrä kasveja. Tämähän on se ongelma. Aiotteko tätä käsitellä? Eikö tässä ole vaarana, että viljelijöiden käyttämien lajikkeiden määrä entisestään kapenee? Ja erästä asiaa en ymmärtänyt. Te sanotte, että tämän pitäisi hyödyttää luomuviljelyä. Anteeksi nyt vain mutta luomuviljat äh, katsovat näitä tekniikoita hyvin kriittisesti tai äh, hylkäävät ne täysin, niin 20 vuotta sitten sanottiin genitakniikankin suhteen, sanottiin, että voidaan käyttää genitekniikkaa, sitten tarvitse käyttää torjunta-aineita. Tämä muistuttaa kovasti sitä, mitä toisesta suunnasta meille 20 vuotta sitten sanottiin. Tämä ei mitenkään liity luomuviljelyyn, eikä teidän pitäisi nyt sitä luomuviljelijöille mainostaa. Danke. Ähm, Kiitoksia. Se, mitä herra Hoisling juuri sanoi, No on sanottava, että useiden vuosikymmenien jälkeen, äh, kun on kyse äh, resistenttien kasvien jalostuksesta, emme ole päässeet askeltakaan eteenpäin. Minä tulen maassa, jossa on hyvin intensiivistä äh, hedelmien ja viinin Ja jos nyt katson, kuinka pitkään on perinteisin menetelmin jalostettu, niin täytyy sanoa, että kyllä me poljemme täysin paikallamme. Ja ainoa mm, varmaankin järkevä tapa saada aikaan kasvinsuojelua. Joissain lajikkeissa mainitsette nyt esimerkiksi perunan tai myöskin viinin viljelyssä. Mutta todella voitaisiin ottaa askel eteenpäin torjunta-aineiden vähentämissä olisi resistenssien kasvien kehittäminen. Mm, minä haluaisin esittää kysymyksen te puhuitte äh, perunan siskeneesistä. Kuinka paljon Euroopassa on kasveja, jossa on saatu aikaan resistenttejä lajikkeita sisgeneesin kautta ja joita voitaisiin ryhtyä käyttämään heti tai piakkoin. Eli kuinka useat kasvit menevät lupamenettelyyn ensi vuosina, koska tämähän on poliittinen kysymys, että mikä meidän näkemyksemme on asiasta. Eikö nyt olisi jo aika uudelleen katsoa tätä geenimuunneltujen organismien 20 vuotta vanhaa määritelmää ja on kuitenkin asioita, joita nyt tehdään toisin. Yes, thank you, Chair. Um, just a question a little bit of... of... Kysymys koskemaan valikunnan reaktioita. Uskon, että uudet jalostustekniikat voivat olla oikein tärkeitä keinoja integroidussa tarinasta, Mikään hopealuoti ei niitä pysäytä, mutta jalostus voi auttaa yhdessä biologisen torjunnan kanssa, uusien jalostustekniikoiden kanssa. Ehkäpä uudet kemikaalit tässä vielä osana voisivat olla ratkaisu. Mitä ajattelette? Senra. Eh, gracias. Kiitokset. Niin, jos nyt olen oikeilla jäljillä, niin nyt nämä uudet teknologiat nykyisellään todellakin ovat geenimuuntelutekniikoita. Te, minkälaista ehdotusta te siis nyt olette oikein esittämässä ja miten tämä geenimuunneltu ongelma saadaan ratkottua? Kiitokset ja Buddha, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän puhujia esityksestä ja samalla haluaisin onnitella heitä siitä, mitä he tekevät, koska ilman heidän kaltaisia ihmisiä junnaisimme paikoillamme. Me tarvitsemme tutkimusta, me tarvitsemme uudenlaisia tekniikoita, joita voimme antaa viljelijöille käytettäväksi, jotka ovat heidän käytettävissään meidän täytyy muistaa se, mitä täällä sanottiin. Tuotteiden merkitseminen, tuotteet, jotka tulevat tällaisista jalostustekniikoista. Halusin kysyä, että kun teitte näitä arvioita, oletteko tutkineet sitä, mikä liittyy... Öö, näin kasvien jalostamiseen ja muokkaamiseen ja ähm, torjunta-aineiden käyttöön. Kumpi on äh, viljelijöille äh, edullisempaa ja kumpi on haitallisempaa äh, kuluttajalle? Onko se, että käytetään torjunta-aineita vai näitä tällä tavoin jalostettuja ähm, kasveja? Kiitoksia. Nie ma więcej zgłoszeń ze strony pani panów posłów. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten asiantuntijamme varmaankin voivat nyt vastata esitettyihin kysymyksiin. Te olette varmaan jakaneet kysymykset keskenänne. Um, Thank um, um, you and we can build a there may be diversity in Okay. Uh, thank you very much uh, for the, the questions. Kiitos kysymyksestä. Anteeksi, että aloitin jo vastaamisen heti ensimmäisen kysymyksen jälkeen kasvinjalostajana. Haluan käyttää tekniikkaa parhaammalla tavalla. En mitenkään puolella, että pitäisi ainoastaan käyttää geenimuuntelua. Pitäisi tuottaa parhaat lajikkeet tehokkaimmalla keinolla ilman tor- runsasta torjunta-aineiden käyttöä, joka on taakka ympäristölle. Eivätkä ole niin turvallisia kuin haluaisimme ajatella. Täällä on ollut kommentteja lomaviljelystä ja lääkkeiden vähentämisestä. Toinen mainitaan. Tällä hetkellä tutkimme satolääkkeiden monimuotoisuuden vähentämistä. Näemme, että maatiaslajikkeiden määrä on kasvanut. Ja jos alleelien tasolla tarkastellaan monimuotoisuutta, se on kasvanut. 70-luvulta lähtien näemme, että monien satokasvien alleelidiversiteetti on kasvanut koska monet villit lajit ovat risteytyneet ja ne ovat lisänneet kestävyyttä. On totta, että äh, jalostus ei ole aina niin onnistunut kaikissa, kaikissa mutta esimerkiksi ää, äh, sokerijuurikkaassa taas ää, äh, tuottavuus on kasvanut merkittävästi, koska uusia lääkkeitä on voitu ottaa käyttöön. Ja se lupaa tuloksia uudet tekniikat voivat parantaa asioita. Luomaviljelijät, jotka ovat olleet meidän pelloillamme viimeisen kuuden vuoden ajan, ovat olleet innokkaita. Luomaviljelijät on erilaisia. Mutta uuden aikaisemmat, sanotaanko näin, ja kannustavaa sitä teknologian käyttää. Eivät ehkä tätä tietoa, mutta keinoja, joilla voidaan käyttää parhaita laikkeita ilman niin paljon torjunta-aineiden ruiskuttelua. Kysymys eh, tuotemerkinnöistä sitä tarvitaan. Kaiken pitäisi voidaan ostaa mitä he haluavat, eivät halua. Yhteisö meidän pitää varmistaa vähemmän torjuta aineita voi vielä osuutensa. Tämä ei ole ainoa ratkaisu, mutta osa ratkaisua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon tästä mielenkiintoista ja tärkeistä kysymyksistä. Minä haluaisin ehkä vasta joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät merkintöihin, pakkausmerkintöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Meidän on muistettava, että geneettisesti muokatun tujen elintarvikkeiden ja rehun pakkaus merkinnät, jotka EUn lainsäädännön mukaan on tehtävä, niin ne eivät liity mitenkään turvallisuuteen, turvallisuuteen Ainoastaan sellaiset GMO, jotka on arvioitu turvallisiksi riskinarvioinnin kautta voidaan panna markkinoille turvallisena tuotteena, joten tämä pakollinen merkintä on ainoastaan tieto kuluttajalle, mikä tuotantomenetelmä oli, mikä on tämän tuotteen äh, alkuperä, kun on kyse siis GMO-elintarvikkeista ja rehusta. Äh, on myös hyvin paljon käyty keskustelua, ei vain Euroopassa, pakollisista vai vapaaehtoisista pakkausmerkinnöistä. Minun mielestäni Tämä tehdään kuluttajien valinnanvapauden takia, mutta kuluttajien täytyy myös ymmärtää, mikä tämä merkinnän tarkoitus on ja ymmärtää, miten nämä tuotteet on tuotettu. Vielä muutama tieto luonnon monimuotoisuudesta. Meidän täytyy myös muistaa, että geenimuunnellut organismit tai muut tekniikat Esimerkiksi genotyypit tai perinteiset menetelmät, ne ovat vain välineitä, joita meillä on käytössä. Me ei ole mitään patenttilääkettä, ei ole mitään yhtä tekniikkaa, joka ratkaisee kaikki ongelmamme. Ja meidän täytyy muistaa, että uusiakin tekniikoita syntyy. Meillä on hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa tämä käänteinen jalostus. Tämä ei ole vain tekniikka, vaan konsepti, jonka avulla palataan niihin geneihin, jotka menetimme tuhansien vuosien jalostuksen kautta, joka perustuu fenotyyppeihin geenit, jotka kehittyivät evoluution kautta ja ottaa ne mukaan, ei vaan risteyttämällä uusiin lajeihin, vaan myös molekulaaristen menetelmien kautta. Molekulaaristen tekniikoiden kautta voimme nyt ymmärtää useita kasveja ja muita organismeja ymmärtää, käyttää näitä tietoja jalostukseen. Ja kun puhumme luonnon monimuotoisuudesta, meidän täytyy myös muistaa, että luonnon monimuotoisuus usein liittyy erilaisiin ympäristöihin. Ja meillä ei pelloillamme ole tätä luonnon monimuotoisuutta. Sitten on kyse geneettisestä monimuotoisuudesta. Jos me kasvatamme äh, samaa lajiketta, jolla on sama geneettinen tausta äh, suurissa määrin, niin tämä ei ole geneettistä monimuotoisuutta. Eli ei ole kyse vain pelkästään siitä, kuinka monta erilaista lajiketta meillä on, vaan mistä me ne löydämme. Ja paras tapa suojella luonnon monimuotoisuutta on suojella sitä paikan päällä. Ja tämä voidaan saavuttaa äm, tuotannon intens- eh, vahvistamisella ja intensifioimisella tietyillä alueilla ja jättää sitten muilla alueilla äm, luonto, luonnonmukaiseen tilaan. Kiitokset. Jos nyt muuta sanottavaa ei ole, niin sitten kuulemme Euroopan komission pääosaston edustajaa. Haluatteko nyt käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja, että saamme puhua täällä. Olette kuulleet siitä, että komissio on työstämässä tulkintaa olevissa olevista teksteistä ja ensiksi sanoisin, että komissio on täysin perillä uuden teknologian mahdollisuuksista sekä tutkimuksessa kasvun ja kilpailukyvyn kannalta ja maataloudessa. Mutta meillä on olemassa oleva teksti vuodelta 2008, ennen kuin parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet, mikä määrittelee GMOt ja ne tekniikat, jotka luovat GMOita, myös sen, mitkä eivät niitä luo, ja jotkut luovat GMOita, mutta sitten poikkeamia, että GMOt, jotkut GMOt eivät kuulu lain sovellusalaan. Perehdymme tähän lainsäädäntöön, teemme juridista arviota, josko nämä uudet tekniikat, onpa se kotoperäisen geenimateriaalin käyttö, siis geneese, tai perimän muokkaus, kuuluvatko ne lainsäädännön sovellusalaan. Tämä on siis juridista analyysiä. Mitä sitä se sitten on? Jos joku tekniikka tuottaa GMOita, jolla ei ole poikkeamaa, silloin on lupamenettely ja tarvitaan merkintä. Sillä on seurauksia, totta kai. Meillä on erittäin tiukka lupamenettely GMOille. Jotkut sanovat, että ei tarpeeksi tiukka, toiset sanovat että liian tiukka. Me sanomme, että meillä on erittäin tiukka. Sinne vaaditaan lupia, lupahakemusta, se on kallista, Yksi on tiukka, niin äänestään monikansalliset yritykset onnistuvat tässä. Me toivoisimme, että pieniäkin ehkä, mutta kustannukset ovat sellaiset, että vain isot yritykset onnistuvat. Eli lupaan vaaditaan paljon, lupailitte paljon kustannuksia, sitten on merkintöjä. GMO ei ole mikään mainosteksti. Tämä on merkintä. Imruassa ainakaan se ei auta tuotteen myynnissä. Rehussa tilanne on toinen. Kaikki eläimet saavat GMO-rehua. Siellä on vähemmän ongelmia. Tämä juridinen analyysi olemme pyrkineet saattamaan sen loppuun. Lopaisimme tehdä sen ennen vuoden loppua. Se on vähän hankalaa. Me työskentelemme asian parissa. Toivottavasti voimme tehdä ehdotuksen ihan ensi vuoden alussa. Saattaa työn loppuun. Tarkoituksenamme on koota asiantuntijaryhmä, jossa jäsenvaltiot parlamentti ovat edustettuina. Useampi jäsen on edustajan pyytänyt jäsenyyttä. En tiedä osallistuvatko he, mutta parlamentin edustaja kutsutaan jäseniksi. Sitten on sidosryhmien kuuleminen. Kysymys on komission palveluiden oikeudellisesta tulkinnasta, kun se on tehty. Sillä on totta kai seurauksensa. Toivomme, että jäsen valtiot seuraavat meitä ja soveltavat lainsäädäntöä tulkintamme mukaan. Jossain vaiheessa saamme ensi vuonna oikeusvarmat aikaan, sillä sumua teollisuus ja kaikki muut haluavat välttää. Me haluamme sumun haihtuvan. Haluamme luoda oikeusvarmuutta. Jotka tulevat olemaan tyytyväisempiä toiset vähemmän. Tätä täytyy tehdä vakavasti. Ja prosessi pitää saada loppuun ensi vuoden lopulla. Alussa. ten sposób zamknęliśmy pierwszą część. Kiitokset. No niin. Kiitokset tästä teille. Ja nyt näin olemme jo saaneet ensimmäisen osan päätökseen ja sitten siirrymme toiseen osaan kuulemistilaisuuttamme. Meillä on seuraavaksi kasvin valintaan perehtyneet asiantuntijat. Von Essen ensimmäisenä puhuu. Hän johtaa Euroopan siemen järjestöä. Hän kertoo meille eurooppalaisen kasvinvalinnan tulevaisuudesta ja eurooppalaisesta siementeollisuudesta. Siellä on 35 kansallista järjestöä sekä Euroopan unionin valtioista että myös muista valtioista ja näin tuhansia yrityksiä tämä kattojärjestö edustaa ja lukuisia ja lukuisia jäseniä ja teollisuuden alaa. Ja jos te olette valmis, niin voimme oitis käydä kuulemaan puheenvuoroanne. Fonessen, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös Euroopan parlamentin jäseniä ja tämän valiokunnan jäseniä erityisesti siitä, että olette ottaneet tämän tärkeän aiheen esityslistalle ja annoitte meille mahdollisen kertoa yksityisen sektorin näkemyksistä. Minä en nyt halua mennä äh, kaiken tämän läpi, koska tämä jo mainittiinkin alustuksessa, joten Euroopan siemenala on varsin monipuolinen äh, ala. Meillä on jotakin suuria yrityksiä, paljon keskisuuria yrityksiä, paljon hyvin hyvin pieniä yrityksiä. Olemme mukana jalostuksessa ja markkinoinnissa. Jotkut näistä yrityksistä tekevät ainoastaan jalostustyötä, toiset ainoastaan markkinoivat. Ähm, joka vuosi tämä ala tuottaa noin 3500 uutta tuotetta, uutta lajiketta, jotka ovat äh, sitten äh, maanviljelijöiden käytössä. Tällä hetkellä meillä on noin 40 000 erilaista lajiketta, jotka ovat äh, tässä katalogissa, joka on eurooppalaisille maanviljelijöille ja vihanneksen viljelijöille tarjolla. Tässä on hyvin paljon lajikkeita. Tietenkin voidaan käydä keskustelua sitä, miten voidaan saada enemmän biodiversiteettiä, mitkä ovat, mikä on paras tapa, mutta se on eri keskustelu kuin se, että onko näitä lajikkeita. Tarpeeksi faktoja, en nyt mene tässä yksityiskohtiin. Te tiedätte kaikki, mitä haasteita meillä on, ne ovat suuria, joten meidän täytyy tuottaa paljon enemmän ruokaa tyydyttääksemme kasvavan maailmanväestön tarpeet. Me myös tiedämme, että tällä välin 80 prosenttia mm, tuotannon parannuksista maatalousalalla liittyvät genetiikkaan. Tämä on tässä nyt lyhyesti äh, esitetty, en mene yksityiskohtiin, mutta tämä on varsin looginen pointti. Me yritämme äh, vähentää torjunta-aineiden käyttöä, myöskin muiden lisäaineiden käyttöä. Äh, siitä huolimatta, ilmastonmuutoksesta huolimatta ja muista asioista huolimatta olemme onnistuneet äh, jatkuvasti lisäämään tuotantoa ja satoa. Tämä siis johtuu pääasiassa geeneistä ja aivoista, joita meiltä on täällä Euroopassa. Ongelma on se, että kasvinjalostus vie hyvin paljon aikaa. Professori mainitsi sen noin tavallisesti kestää 10-15 vuotta ennen kuin uusi lajike saadaan markkinoilla ensimmäistä risteytyksistä lopulliseen lajikkeeseen asti. Tämä ei riitä tavoitteiden saavuttamiseen tulevaisuudessa. Meidän täytyy siis tehdä enemmän ja paremmin, mutta myös nopeammin. Ähm, Maailmanlaajuisesti tämä ala käyttää eri tapoja tämän saavuttamisen Yksi asia on se, että sellaista asiaa ei enää ole kuin eurooppalainen tai yhdysvaltalainen tai eteläamerikkalainen tai afrikkalainen siemen siemenet kulkevat ympäri maailmaa jatkuvasti, genetiikka liikkuu ympäri maailmaa jatkuvasti koko ajan. Jotkut geenit, jotka tulevat euro- eurooppalaisissa lajikkeissa tänä päivänä, tulevat ympäri maailmaa, eri maailman kolkista, joten me emme voi ajatella asiaa vain Euroopan näkökulmasta tai Yhdysvaltain näkökulmasta. Eurooppa ei voida sulkea siementen jalostuksessa. Siemenmateriaali kulkee ympäri maailmaa ja meillä on hyvin paljon yhteistyötä, mutta se ei riitä. Se, mitä näette, e, on, että me käytämme myös uudenlaista tietoa. Meistä on tulossa älykkäämpiä, me tiedämme paremmin, miten e, kasvinjalostus toimii, mitä välineitä voimme käyttää, miten kasvit reagoivat. Ja kaikki tämä on mahdollistanut sen, että olemme voineet edistyä. Osa näistä virstanpylväistä näkyy tässä. Ja seuraava e, rintama on se, joka tässä juuri mainittiin, on, ovat uudenlaiset välineet äh, välineistössämme. Meistä on tullut fiksumpia, me ymmärrämme paremmin, mitä voimme tehdä ja miten voimme sen tehdä. Meistä tulee tarkempia, äh, pystymme äh, löytämään juuri sen oikean kohdan, mihin sä täytyy tehdä muutoksia genomiin. Joten ähm, pääkysymykset, joita eh, meidän on esitettävä, ovatko nämä tekniikat GM-tekniikoita vai eivät, ja onko tämä tärkeää, onko tämä tärkeä kysymys. Ja se, mihin on ensin vastattu, on se, että onko tämä tärkeä kysymys. Kyllä se on. Nämä tekniikat ovat todellakin seuraava eh, rintama. Mm, tässä meidän haasteemme joko voitetaan tai me häviämme. Ja eh, Kaikkia näitä tekniikoita eri yritykset käyttävät ympäri maailmaa eri kokoisissa yrityksissä. Tämä ei ole suuryritysten teknologiaa. Monet näistä tekniikoista ovat sellaisia, että pienet toimijat pystyvät myös käyttämään niitä. Ja yritykset, jotka ovat hyvin aktiivisia jonkun pienemmän lajikkeen, pienemmän kasvin Ähm, markkinoilla. Onko tällä sosioekonomista merkitystä? Kyllä, nämä tekniikat ovat erittäin tärkeitä kasvinjalostusalan sosioekonomiselle tulevaisuudelle, mutta myöskin koko ähm, elintarvikeketjulle. Se on tärkeää äh, asiakkaillemme, viljelijöille ja vihannisten äh, viljelijöille ja myöskin sitten lopulta myös kuluttajille. Näissä tekniikoissa on hyvin paljon potentiaalia, voimme olla hyvin tarkkoja ja pystymme todellakin yhdistämään sen, mitä pystymme teknisesti tekemään kuluttajien ja yhteiskunnan tarpeisiin, esimerkiksi ympäristönäkökohdat ja näin poispäin. Me siis olemme tarkempia ja nopeampia. Tämä on se tärkein asia. Missä me olemme nyt? Ovatko nämä tekniikat GM- tekniikoita vai eivät, tämä oikeudellinen tulkinta. Jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat tarkastelleet näitä tekniikoita ja ovat tulleet siihen tulokseen neljän vuoden harkinnan jälkeen, että suurin osa näistä teknoikoista eivät vaadi GM-tyyppisiä sääntöjä. Ne eivät kuulu tämän lainsäädännön soveltamisalan alle. Jotkut kuitenkin kuuluvat. Tämä on vuoden 2012 tutkimusten tulos, mutta sen jälkeen myös muutkin tutkimukset, joita on julkaistu tähän päivään mennessä, ovat vahvistaneet tämän. Viimeisimmät mainittiin, ne ovat Saksan ja Ruotsin viranomaisten tekemiä. Erittäin tärkeää on täytäntöönpantavuus. Säädellä pitäisi sellaista, mikä on myös täytäntöön pantavissa. Ja kansalliset asiantuntijat sanovat, että äh, monia näistä tekniikoista ei pystytä erottamaan siitä, mitä luonnossa itsessään tapahtuu, eikä tuotteita pysty erottamaan. Me emme säätele sitä, mitä kasvit tekevät yksityisellä vapaa-ajallaan luonnossa. Emme, koska äh, emme pysty vaikuttamaan siihen, emme pysty kieltämään sitä. Ja meidän ei tulisi tehdä sitä, jos me teemme aivan samoja asioita pienellä teknisellä avustuksella, missä me nyt sitten olemme. Me olemme tässä. Mutta pian toivottavasti nämä kysymysmerkki pilvet katoavat ja toivottavasti joissain tapauksessa me sitten pystymme varmistamaan, että nämä kasvinjalostustekniikat ovat eurooppalaisten kasvinjalostajien käsillä ja silloin ne hyödyttävät myös viljelijöitä, ympäristöä, yhteiskuntaa, kuluttajia. Kiitoksia. Bardzo panu dziękuję. Następnym mówcą jest... Kiitokset. Ja seuraavaksi kuulemmekin sitten Edwin Hekriä. Hän johtaa uusien kasvinjalostustekniikoiden foorumia ja kertoo meille siitä, miten voidaan yhteiskunnallisiin haasteisiin vasta. Kyse on sellaisesta foorumista, jossa mukana on yrityksiä ja yliopistoja ja tutkimuskeskuksia. Ja tarkoituksena on pyrkiä lainsäädännöllistä kenttää selventämään. Eker on hyvin huomattava asiantuntija tällä alalla ja hän on myös Alankomaiden maatalousministeriössä ollut asiantuntijana. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kutsusta. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat niin ei ole kovin paljon aikaa, joten niin kiitokset puheenjohtaja, siis aloitan nyt alusta. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, niin saatan tässä puhua hivenen samaa kuin äskeisissäkin esityksissä, joten tässä nyt sitten katsotaan, käy näitä dioja läpi, niin tämä foorumi on nyt on perustettu siitä syystä, että kasvinjalostussektori haluaa pysyä kilpailukykyisenä innovaatioiden kautta. Ja meillä on tiukat geenimuuntelusäännöt Euroopan unionissa. Tästä syystä monet yritykset ja PK-yritykset ovat investoineet hyvinkin paljon tutkimukseen ja kehitykseen juuri uusien jalostustekniikoiden alueella alalla. Lähes 50 prosenttia maailmanlaajuisesti otettuna tästä uusien tekniikoiden tutkimuksesta tapahtuu Euroopan unionissa, joten on hyvin merkittävä myös miettiä tämä näiden uusien kasvijalostustekniikoiden lainsäädännöllistä kenttää. Koska jos, me, koska jos tämä kenttä ei ole selveä, niin sitten joudumme hankaluuksiin. Näistä saattaa tulla myös kustannuksia ja sitten aikamoinen taakka. Sektorille tuloja menetetään myös mahdollisia välineitä haasteisiin vastataksemme saatetaan menetellä ja, menettää. Ja siitä syystä 2011 tämä foorumi perustettiin laillista selkeyttä tavoittelemaan ja myös tarjoamaan tällaista tieteeseen perustuvaa riippumatonta tietoa asiasta kyse ei ole pelkästään suurista yrityksistä ja pk-yrityksistä, vaan paikalla on myös tutkimuslaitosten edustajia kautta Euroopan. Mutta minun esitykseni varsinainen esi- otsake on siitä, minkälaisia yhteiskunnallisia haasteita meillä on vuoteen 2050 mennessä mm, ihmisiä maapallolla on 9 miljardia ja kaikille täytyy tarjota ravintoa, eli luonnonvarat eivät riitä. 70 prosenttia kaikesta maapallon vedestä eh, ihmiset käyttävät maataloussektorilla. Ja myös ilmastonmuutos aiheuttaa ympäristöön olosuhteiden muutosta ja se vaikuttaa sitten suoraan ruokaturvallisuuteen, joten toimia tarvitaan. Eli kyse ei ole siitä, alammeko me käyttää genetiikkaa, vaan pikemminkin siitä, minkälaista genetiikkaa me käytämme ongelmiin vastataksemme. Ja tästä pitää nyt sitten sanoa selvät sanat. Tämä jalostus itse asiassa on alkanut 9000, jopa 11 000 vuotta sitten. Ei kyse ole mistään uudesta asiasta. Me, nämä uudet tekniikat vain ovat eh, jalostuksen jatke. Kyse on siitä, että valitaan sellaiset kasvit, jotka selviävät. Ja meidän täytyy parantaa eh, resurssitehokkuutta. Me tarvitsemme stressitekijöihin paremmin vastaavia tekijöitä ja sitten meidän täytyy nopeammin saada jalostettua tuotteita ja myös paljon täsmällisemmin. Ja me, näin me voimme sitten saada parempia satoja, parempaa satoa ja myös voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Me voimme myös sitten maataloustuottajien työ, tilannetta parantaa ja tarjota parempaa laatuista ravintoa, vähentää ruo, ruoan jätte, ruokajätettä muun muassa ja tarjota kuluttajille paljon laajempaa, monimuotoisempaa ravintoa ja myös luonnon monimuotoisuutta e-, edistää. Kuitenkin tämä lainsäädännöllinen kenttä on huomattavasti hankalampi ja aika epäselvä. Kaikki alkoi vuodelta 2001 jo monet luulevat, että tämä on selkeähkö teksti ja prosessipohjainen, mutta tässä se ei, se ei pidä paikkaansa, vaan siinä puhutaan myös tuotteista. Ja kun me katsomme sitten tuota GMO-määritelmää, niin sitten kysytään seitsemän seuraava kysymystä. Onko kyse organismista, onko kyse ihmisolennosta, onko siitä kyse, että geneettistä aineistoa on muutettu, e, ettei se ole tapahtunut luonnonmukaisesti ja että sitä on käytetty liitteen yksi A osan yksimukaisesti, tai sitten jos niitä ei ole lueteltu näitä tekniikoita tuossa liitteen yksi A osassa kaksi tai liitteessä 1b. Näihin kaikkiin kysymyksiin täytyy vastata myönteisesti. Muussa tapauksessa kyse ei ole geenimuunnelluista tuotteesta. Ja me olemme sitten foorumissa äh, luoneet tällaisen äh, kaavion näistä seitsemästä kysymyksestä. Eli neljä tuotteeseen liittyvää kysymystä ja seuraavat kysymykset sitten mm, pikemminkin prosessiin liittyviä. Tämä on nyt hyvin pieni kuva, jo ette varmasti näe, näe siitä mitään. Voitte käydä verkkosivustollamme katsomassa sitten, minkälaisia tekniikoita tässä arvioidaan ja sieltä voi sitten saada selville, mistä syystä jotkut tekniikat ovat jääneet GMO-direktiivin ulkopuolelle. Ja sitten tästä sektorista sen sen verran, että kasvinjalostusala on hyvin innovatiivista. 8,6 miljardia vuonna 2012 ja sitten luodaan paljon työpaikkojakin myös ja tällä äh, sektorilla investoidaan hyvin paljon, sijoitetaan hyvin paljon äh, rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, 15-25 prosenttia äh, itse tuolosta, tuotannosta. Ja näin sitten mietimme sitä, minkälainen vaikutus koko ketjussa tällä kasvinjalostuksella on. Kyse ei ole pelkästään maanviljelijästä, vaan jalostajasta, kuluttajasta, koko ketjusta ja jälleenmyyjistä ja niin poispäin Tässä on yksi esimerkki näistä kasvinjalostussektorin kehitys- ja tutkimusvarojen varoista. Eli sanoin, että 8,6 miljardia vuodessa ja, no, ja lähestulkoon tuo investointiarvo on 860 miljoonaa euroa vuodessa ja 30 prosenttia unionitasolla itse asiassa tarkoittaa sitä, että me saamme 258 miljoonalla eurolla työ, luotua työpaikkoja. Sitten jos ajattelemme maanviljelijöitä, niin he tarvitsemme kyllä näihin sellaisia lajikkeita, jotka ovat kestävämpiä stressin näkökulmasta ja, ja kaikki nämä satoon liittyvät kysymykset ovat hyvin merkittäviä. Ja sitten toiseksi sitten juuri tuo perunarutto, siitähän te saitte jo, saitte, saittekin Wageningenin yliopiston edustajalta lisä, edus, lisätietoa. Ei, ei tarvitse 15 kertaa ruiskuttaa tuholaisaineita vuodessa, vaan vain muutaman kerran siitä syntyy huomia, huomattavia säästöjä ja lähes tulkoon 9 miljoonaa euroa maanviljelijät säästävät Euroopan unionissa, kun ei tarvitse tuota perunarutto ruisketta, ainetta käyttää, enkä edes tässä mainitse tietenkään etuja, mitkä aiheutuvat ympäristölle ja kuluttajille. Ja sitten jos ajattelen sitten ruoantuottajia ja jälleenmyyjiä, me voimme tuotantovaatimuksia ähm, parantaa ja myös sitten vähentää jätteen syntymistä koko tuotantoketjussa ja näin saamme sitten laajemman kirjon tuotteita myös ja vähen, vähen, voimme vähentää äh, ruoan hävittämistä hävikkiä. Ja sitten vielä tuo ruoan jätteen vähentäminen, 90 miljoonaa tonnia ruokaa Euroopan unionissa heitetään hukkaan vuosittain, aina 2020 vuoteen mennessä 120 tonnia, ja näin meidän, me voisimme näiden uusiin teknologioin saada myös ruoan säilymään paljon pidemmin ja vähentää 10 prosentilla tuota ruokajätettä, eli 90, 90 miljoonaa tonnia, joka tarkoittaa 36 kuutta miljoonaa tonnia vuodessa, 38 miljardia tonnia vuodessa ja 30 miljoonaa, 6 miljoonaa tonnia hiilidioksidimäärän vähentämistä per vuosi. Ja sitten taas kuluttajista terveysnäkökulmat parantuvat, kun kyse on vitamiineista ja allergeeneista esimerkiksi, ja myös sitten ruoan väri, maku, mm, koostumus paranee näiden teknologioiden avulla, tekniikoiden avulla. Ja lopuksi ottaisin esille seuraavat kohdat. Me haluaisimme sääte, parempaa säätelyä ja toivoisimme välttävämme teossa viivästyksiä, erityisesti kun kyse on siitä, että nämä kasvijalostustutkimukset voisivat siirtyä myös ulkopuolelle, ulkomaille ja investoida myös ulkomaille. Pienet, pienet yritykset voivat tästä tässä, äh, tästä hyötyä ja ne eivät joutuisi sitten hylkäämään omaa toimintaansa, koska usein pienillä yrityksillä ei ole rahaa, rahaa äh, jatkaa eteenpäin. Kilpailukyky saattaa näin ollen kärsiä suhteessa unionin ulkopuolisiin yrityksiin. Ja jos me ajattelemme että sitä, että meillä olisi selkeä säädöskehys, se auttaisi sijoitusten, tutkimus- ja kehityssijoitusten säilymistä Euroopan unionissa kautta koko ketjun, ei pelkästään kasvinjalostuspuolella. Ja sekä pk-yritykset että suuret yritykset voisivat toimia kilpailukykyisesti kautta maailman. Ja kuten ja myös kaupan kannalta ongelma, ongelmia syntyisi, jos toisin toimittaisiin. Tärkeää on saada tuo lainsäädäntö alhaiseen intensiteetin tasolle, jotta tätä, näitä kaikkia tekniikoita voidaan käyttää tehokkaasti. Kiitokset. Kiitokset. Ja seuraavaksi puheenvuoro Kristoff Tenille. Olkaa hyvä. Hän on testbiotekin varajohtaja. Hänelläkin on 10 minuuttia aikaa kertoa meille teknisistä ja oikeudellisista genomin muutoksiin liittyvistä asioista. Teen on ö, kymmenen vuotta tehnyt työtä bioteknologiaa asioissa ja hän on itsenäinen asiantuntija, itsenäisen tutkimuskeskuksen asiantuntija siellä mietitään juuri eettisiä ja yhteiskunnallisia ja taloudellisia kasvinjalostuskysymyksiä ja ympäristön terveyskysymyksiä. Herra Ten, olkaa hyvä. Thank you very much for Paljon kiitoksia kust- kutsusta. Menen suoraan asiaan. Kuten mainittu, me pyrimme olemaan itsenäisiä biotech teollisuudesta pyrimme esittämään tiedepohjaisia argumentteja. Jos haluatte lisätietoa, millä tässä kopioita esityksestä, tämä on myös verkkosivuillamme. Tätä löydätte viitteitä esitystäni niin selitän. Ihan lyhyesti minun näkökulmasta ovat perimämuokkausteknologiat. Ja näissä on paljon potentiaalia ja genomia voidaan muuttaa lisäämällä synteettistä DNAta. Tämä on yksi keino tällaista kohdennettua geeniteknologiaa. Sitten voidaan käyttää nukleaasia geenisaksia, niin kuin niitä kutsutaan, eli DNAta voidaan leikata valitusta kohdasta. Sitä voi poistaa geenejä tai se voi lisätä geenejä. DNA-rakenteen lisäksi voi muuttaa myöskin geeniperimän ilmentymistä, epigenetiikkaa ei enää ole välttämätöntä eristää DNAta luonnosta. perimää eh, voi syntetisoida laboratoriossa, sitä voi sekvensoida materiaalitietokoneella. Sitten voidaan käyttää nukleaasia eli saksia, jolla etsitään täsmällinen kohta DNAsta tietty rakenne, jossa sitten geenisaksilla lekataan DNAta, postataan geeniinformaatiota tai lisätään sitä – ja sen jälkeen solu korjaa kohdan, joka on, jossa leikkaus on tehty. Kuten monta kertaa mainittu, säätelystä on puhuttu paljon. Sillä on vähän näkemyksiä sitä kohtaa, mitä direktiivi 2018 tulee. tulee. Oli vanha teknologia, joka oli voimassa, kun se hyväksyttiin, ja sitten on uutta teknologiaa ja uusia prosesseja voidaan muuttaa kasvien geneettistä olemusta ja niitä täytyy säädellä tämän prosipohjasta Tämä eli liity siihen listääkään DNAtä tai ei. Jos DNAtä leikataan jostakin kohdasta, siinä voidaan poistaa jotain, mutta se johtaa GMOhan. DNAn poistaminen voi myöskin muuttaa kasvin luonnetta. Ei silloin väliä, onko mutaatio sellainen, voisi tapahtua luonnollisesti vai ei. Ja eikä sillä ole väliä, onko tämä transgeeninen, eli onko geenimateriaali jostain muusta la- laista vai ei. Tämä pohjautuu direktiivin aikana olevan teknologian. Onko se teknologia, joka puuttuu genomiin, kasvin? Ja sellaista pitää säädellä. Kramer ja Spranger ovat tehneet juridisia analyysejä, yksityiskohtaisia. Yksi oli kansan, kansalaisjärjestöjen, toinen oli viranomaisten. Niissä on sama tulokset löytyy verkosta. Tässä on erittäin selkeä analyysi. Ja tämä prosessi suuntautunut lähestymistapa ja varovaisuusperiaatteella on merkitystä, jos ei ole varma, oli riskejä tai ei, täytyy olla varovainen. Tietysti haluan muuttaa prosessipohjaisesta lähestymistavasta tuotepohjaiseen säätelyyn. Tässä on sitaatti saksalaisten asiantuntijoiden julkaisusta, jossa sanotaan, tulevaisuuden teknologioita voidaan arvioida uuden piirteen ja tuotteen kannalta ja lopputuotteen kannalta pikemmin kuin sen tekniikan pohjalta, jota käytetään uutta kasvislajia. Tämähän ei ole mitenkään EUn säätelyn lähestymistapa, vaan sen vastainen. Mutta se on lähellä säätely esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tämä on Nature-julkaisusta tehty yleiskatsaus, jossa tällä Yhdysvalloissa säädeltyjä kasveja kasveita ei säädellä, koska on tuotepohjainen lähestymistapa, josta varovaisuusperiaatetta ei ole. Tässä on paljon geenimuokattuja materiaalia, jossa on uusia tai vanhoja tekniikoita, ja ne eivät ole säädeltyjä Yhdysvalloissa. Ei ole transparenssia seurattavuutta, kuluttajilla ei ole valintaa. Tilanne on sekava. Kukaan ei tiedä, mitä tekniikoita käytetään. Tänne ei pitäisi mennä EU:ssa. Tällä hetkellä säätelö toimii. Tieteen näkökulmasta täytyy tarkastella tällaisia, onpa kysymys dna poistamisesta tai lisäämisestä, se voi johtaa ei aiheuttaa vaikutuksia DNA-rakenteissa. Se voi myös vaikuttaa geenien perimän ilmentymiseen, ja tämä muuttaa kasvin rakennetta, miten se on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa niitä pitää käsitellä askel askeleelta ei pidä vaan miettiä, pitääkö säädellä vai ei. Pitää mennä yksityiskohtiin. Toinen miksi säädellä pitää on näitä tekniikoita voi tehdä useamman kerran. Vaikka ensimmäinen muutos johtaa vain pieneen muutokseen DNAssa, voi tehdä tämän asian myös monta kertaa näitä teknologioita voidaan muu yhdistellä. Jos säätely lopetetaan, ei tiedetä mitä yhdistelmiä, toistoja, kert- kertauksia alavirralla tehdään, jotka saattavat johtaa suurempiin geenimateriaaliin äh, muunnoksiin, jopa perimään merkittävän muunnelmaan. Tässä on kaksi mukavaa diaa. Tässä on Yhdysvalloissa tutkijoiden kehittämää teknologiaa voidaan tehdä muutos 100, 200, 300 kertaa. Ja sitten DNA voidaan rakentaa uudelleen. Siinä voi olla pieniä mutaatioita. No tutkijat meillä hyvin pitkälle, jos tätä teknologiaa astetaan käyttää. DNA voidaan kertaa ihmisen DNA voidaan muuttaa Neandertaaliin DNAksi. Church, joka on yksi synteettisen biologian ja geenimuuntelun kolmesta asiantuntijasta, hän toteaa, että tämä voi johtaa radikaaliin muutoksiin geeniperimässä. Taloudelliset vaikutukset, teemme paljon tutkimuksia, tutkimme patenttihakemuksia, kuva on monimuotoinen, on pieniä yrityksiä, mutta Odotamme, että nämä normaalit tavalliset epäilyt alkavat tasalta niin kuin DAO. Sillä on jo vahva asema patenteissa, pienempiä kumppaneita, jotka työskentelevät niiden kanssa. Loppujen lopuksi tämä teknologia keskit- johtaa markkinoiden keskittymisen kehitykset ovat patenttivetoisia. Eivätkä pienet yritykset, jotka ovat kiinnostuneimpia lääkkeiden monimuotoisuudesta. Sitä ne eivät ole, uusi teknologia ei ole kiinnostunut. Se tulee olemaan erittäin patent, voimakkaasti patenttia suojelmaa säätelyjärjestelmästä. En tiedä mitä tapahtuu, mutta oletan, että säätelyä tulee, ja oletan, että säätelyä tulee, ja virasta varmaan antaa kasvien arvioinniksi suuntaviivoja. Sitten tiedämme kuinka paljon riskiarviointia täytyy tehdä. Tässä on mitä komissio sanoo. Emme tiedä, mitä tä- tulee tapahtumaan, mutta arviointia täytyy tehdä. Jos koko kenttää tarkastellaan, niin ei ole totta, että säätelykustannukset ovat rajoittajatekijä, vaan patent, patentit. Jos isot yritykset nappaavat alan, muuten eivät pääse. Tämä on sama kuin geeniteknologisessa ylipäätänsä. Aluksi on paljon yrityksiä, mutta henkiin jäävät ne, jotka ovat parempia patenttien kanssa kuin pk-yritykset. Jos teknologia haluaa levittää, täytyy pitää huolta, että niitä ei ole patentoitu, mutta uskon että päinvastoin sillä tulee tapahtumaan. Juridisesti me tarvitaan rekisteröintiä, riskiarviointia, merkintöjä. Tämä on juridisesti ihan selvää. Tutkimuksen kannataan paljon epävarmuutta. Niitä täytyy arvioida. Tai saada lisää kokemuksia. Ei voi mennä suoraan markkinoille ja sitten päästä asioita käsistä. Ja säätelyä tarvitaan myös siksi, että myöhemmin prosessissa näitä prosesseja voidaan yhdistellä. Ja isoin säätelyvä tekijä tulee olemaan patenttikysymys, ei lainsäädäntö. Kiitokset. No niin, nyt voi tekin sitten esittää kysymyksiä tai kommentteja. Ensimmäiseksi Rebus, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset. Minä haluaisin sen nostaa esiin, minkä Kristoff Ten sanoi lopuksi. Hän sanoi, että tästä tulee tällainen ää, patent vientiin pohjautuva asia. Mitä se tarkoittaa sitten pienten jalostojen suhteen? Tämä perimää menee ympäri maailmaa, sitä ei ole, se ole käsissämme, mutta jos sitä ei säädellä, jos merkintä ei ole. Ja sitten pienellä jalostajilla tällainen perimä nousee esiin, niin minä näen tässä kyllä vaaran, josta me jätetään sääntelyn ulkopuolella, eikä oikein enää tiedetä, mistä mikäkin perimä löytyy. Ja sitten tästä lupaprosessista. Tämä direktiivi 2001-18, sitähän ei sovelleta tekniikoihin, ja siteeraan tätä nyt suoraan, joiden kappaleesta seitsemästä, jota perinteisellä tavalla on sovellettu, ja joita ovat jo pitkään tunnettu olevan turvallisia. Näin tässä kohdassa 17 sanotaan, eihän uusien teknologioiden kohdalta voida sanoa, että näin, koska niitä ei ole ollut vielä pitkään, ei tiedä millaisia vaikutuksia niillä on ja kuinka turvallisia ne ovat. Ja jos me sitten jätämme tämän pois tästä lupamenettelystä, niin sitten meillä ei ole riskinarviointia, meillä ei ole valvontaa, meillä ei ole lupamenettelyä. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä menettelyjä, koska me emme oikeastaan ollenkaan tiedä, mitä, mistä tässä on kyse, kun nämä ovat uusia teknologioita. Ja kun tämän kaiken ottaa huomioon, niin mielestäni on se, että komissio voi yksin antaa luvan, se voi kuulla ehkä jäsenvaltioita, ja jäsenvaltiot voivat esittää kysymyksiä, ja parlamentti on jätetty täysin tämän päätöksentekoprosessin ulkopuolelle, kun on kuitenkin kyse näin tärkeästä kysymyksestä. Ja taloudelliset asiat jo nostettiin esiinkin. Herra von Becker, Hecker, te sanoitte, että tässä on kyse miljardeista euroista, mutta ei ole kyse pelkästään miljardeista, vaan todellisista teollisuuden aloista, kokonaisista maatalousjärjestelyistä. Meillä on nyt oikeus äh, merkitä äh, geenitekniikka äh, kovalla rahalla, jonka osallistujat itse maksoivat. Olemme luoneet tällaisen ketjun, jossa tehdään geenimuunnellusta vapaita tuotteita, ja nyt me kyseenalaistamme tämän kokonaan. Nyt me emme sitten laisinkaan tiedä, onko geenimuunneltua mukana vai ei. Tällä tavoin viemme kuluttajan luottamukseen. Tällä tavoin tuhoamme järjestelmän, joka omin varoin on perustettu. Tähänkin haluaisin mielelläni vastauksen. Mm, no niin, ilmeisesti muuta kysyttävää ei ole. Hetkinen on kuitenkin. No, jos kukaan muu ei osallistu keskusteluun, niin sitten mielelläni olisin herra von Essenilta vielä kysynyt. Tehän kerroitte mahtavasta tulevaisuudesta. Näin on ennenkin kyllä kerrottu loistavasta tulevaisuudesta siitä, mitä uudet teknologiat tuovat. Mutta jos tämä kaikki on niin hienoa, jos tämä kaikki on sellaista edistystä, josta kaikki vaan hyötyvät, niin miksi vastustatte sitten selkeää merkintää? sittenhän on niin, että pitäisi enemmänkin mainostaa tällaisella eikä piiloutua. Selittäkääpä tämä minulle. Mutta mm, epäluottamustahan kyllä on. Se on sanottava rehellisesti, kun katsotaan, mitä uusista teknologioista syntyy ODM kautta kehitetty rypsi. Ei se tuota enemmän vaan se on yksinkertaisesti eh, jotain torjunta-ainetta kohtaan resistenssi. Mitä etua tästä on? Se on geenitekniikkaa toisin menetelmin, joten eh, mistä tämä edistykseen uskominen oikein tulee, että tuotanto kasvaa valtaisasti. Tämä on vanha juttu eh, uudessa paketissa. Ja sitten se, mitä komissio sanoi, että Euroopan parlamentin mukaan miten konkreettisesti meidät otetaan mukaan, koska jotkut jäsenet ovat jo kysyneetkin tätä. Sittenhän meidän täällä valiokunnassa pitää sanoa, että me haluamme olla mukana tässä menettelyssä. Meidän täytyy lopulta olla mukana, eikä ole kyse vain siitä, että jäsenvaltiot ja komissiot voivat päättää uusista säännöistä, koska nämä ovat kuitenkin erittäin tärkeitä kysymyksiä tulevaisuudessa. Olemmeko virallisesti mukana, olemmeko yhteispäättäjiä vai kuullaanko meitä vain? Tämä on tärkeä kysymys. Kiitokset. Ilmeisesti muuta kysyttävää ei ole. Ja näin annankin puheenvuoron komission pääosaston edustajalle. Olkaapa hyvä. Oui, merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuullut useampia näkökohtia, ja tartun. Kuuluvatko nämä tekniikat direktiivin alle? Pidetäänkö niitä gemoina? Komissio on pyytänyt EFSA tarkistamaan, josko nämä olemassa olevat GMO-periaatteet ovat sovellettavia uusille tekniikoille esimerkiksi Sinkisarmi kolmelle ja eh, trans, kotoperäisen geenin käytölle transgeneisille. Jos soveltuvat sitten riskiarvio olisi seuraava vaihe. parlamentti ja jäsenvaltioita ja parlamenttia vai ei. Kysymys on oikeudellisesta tulkinnasta. Komission tulkinnasta, siitä mitä me tulkitsemme direktiiviä. Se on komission tulkinta. Komissio tulkitsee lainsäädäntöä. Viime kädessä loppuarvioon Euroopan toimistumalla komissio pyrkii arvioimaan ja tekee suosituksen. Valmentaa tämä komission teksti. Tämä ei ole mikään uusi yhteispäätösmenetelmä teksti. Ei tässä, ei tässä, kai tässä halutaan nollaan, jos komissio ehdottaisi uutta lainsäädäntöä, jos lähdetään sen nollasta. Ja totta kai parlamentti totta kai olisi mukana. Se on selvää. Kysymys on tulkinnasta, komission tulkinnasta, oikeusen tekstin tulkinnasta. Ei sen enempää eikä sen vähempää. pyysi keskustelua, mä kysyin, että mä sais, että saisi, saisi kuulla komission tulkinnan ja parlamentin jäsenvaltiot sidosryhmät, Greenpeace, kansalaisjärjestöt, tuottajat, Euroopan järjestöt. Me olemme luvanneet niille, että me esitelemme komission tulkinnan. Mutta se ei ole yhteispäätösmenettelyn alainen lainsäädäntöteksti. Olen pahoillani, mutta totta kai me kuuntelemme. Mutta kyseessä on komission tulkinta että kaikki seuraavat tai ei. Me toivomme tässä seurataan. Viime kenessä tuomioistuin päättää, oliko tulkintamme oikea vai ei. Komissaari sanoi, että teemme tämän vakavasti. Jos joku tuote lankeaa lainsäädännön sovellusalan alle, se lankeaa. Jos ei, niin selkeämässä tämä vakava, riippumatonta työtä. mutta se on olemassa olevan tekstien tulkintaa. Emme ehdota mitenkään omin nokin, nokkimme uutta lainsäädäntöä. Mutta artiklan 17 se on yksi tekijä, jota komissio arvioi. Keskustelusta tulee kauhean teknistä muuten, eli lopetan tähän. Eli minun mielestäni, jos kaikki menee hyvin, asiantuntijaryhmän työ on valmista helmikuussa. Emme mitenkään unohda parlamentin pyyntöä, että se olisi mukana näissä keskusteluissa. Asiantuntijaryhmä tulee. Kiitos puheenvuorosta. Bardzo Pani dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób... Kiitokset tästä puheenvuorosta. No niin, vaikuttaa siltä, että muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kaikki, jotka ovat halunneet kysymyksiä sitä ovat ilmeisesti saaneet puhua. Onko siis muuta sanottavaa? Mikäli ei, ole, niin sitten vielä asiantuntijat voivat vielä muutaman sanan sanoa, mutta onhan täällä vielä rouva Senra pyytänyt puheenvuoroa. Niin kiitokset. Nyt komission puheenvuoron jälkeen sanoisin seuraavat sanat. No tässä nyt tullaan selostamaan meille, että kyse on oikeudellisesta tulkinnasta. Minun mielestäni tämä asia on kyllä erityisen vakava ja se ansaitsee totisen syvällistä keskustelua eikä mitään tällaista yleistä. Ja tämä biotekninen puoli vaatii myös toisen tyyppistä lähestymistapaa ja minä haluaisinkin toivoa, että maatalousvaliokunta vähän vahvemmin omaa kantansa esittäisi. Tässä viisi henkeä on puhunut, neljä oikeastaan puhui täysin samaan suuntaisesti. Uskon kuitenkin, että on myös eriäviä näkökulmia, joita pitäisi myös kuulla, jotta saisimme sitten vähän laajemmalta pohjalta päätöksemme tehtyä. Kiitokset. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron asiantuntijoille. Voisitteko te vastata näihin kolmen minuutin ajan? niin kuuletteko minua selvä, niin haluatteko siis kolmen minuutin ajan kumpainenkin vastata täällä kuultuun. Haluat, voitte jakaa kysymykset haluamalla ne tavalla. Olkaa hyvä. So I have to go first. Um... Minun täytyy lähteä ensimmäisenä, joten Äh, niin, äh, meillä oli paljon kysymyksiä oikeusvarmuudesta, maanviljelijöille ja seurattavuudesta, jäljitettävyydestä ja siitä voitaisiinko äh, pakkausmerkintöjä todellakin toteuttaa, samoin jäljitettävyyttä markkinoille. Tässä on paljon avoimia kysymyksiä, mutta voitte kyllä olla varmoja, että siementen tuottajat tietävät, mitä teknologioita on käytetty, koska he ovat panna täytäntöön patentteja, eh, joten on kyllä mahdollisuus jäljittää ja eh, merkitä, jos haluatte. Eh, se ei ole mahdotonta. Ja sitten sanotaan, että eroja ei voida tehdä DNA-analy- nähdä DNA-analyyseissä. Tämä ei ole varmaa. Joitain sain kohdissa näin voi olla, mutta ei kaikissa. Näin on sanottu, teollisuus on sanonut näin, mutta se ei perustu äh, tieteellisiin julkaisuihin, mutta saattaa joissain kohdin olla vaikeaa tunnistaa näitä pelkästään DNA-analyyseihin pohjautuen. Ja sama kun puhutaan patenteista, on paljon oikeudellista epävarmuutta, onko se totta, ettei voi tehdä eroa tuotteiden välillä, jotka tulevat näiden uusien teknologioiden kautta ja käy, perinteisen jalostuksen käyttö. Tämä vaikuttaisi myös patentteihin. Se tarkoittaisi, että patentit, joita käytetään tällä alalla, menisivät jopa pidemmälle kuin nämä uudet teknologiat vaan, ja kattaisivat jopa perinteisen jalostuksen. Koska jos annetaan patentti, niin sitten sanoo, että kaikki kasvit, tiet, piirtein ovat tämän patentin alaisia, ihan sama miten ne on tuotettu. Ja tässä on suuri haaste, jos haluatte tehdä eron uusien teknologioiden ja perinteisen jalostuksen välillä, sanoa, että toisten voi patentoida, toista ei, niin se ei ole niin helppoa tällä hetkellä. Täytyy olla tulkinta nykyisessä patenttijärjestelmässä, jotta voidaan varmistaa, että tällainen ero voidaan tehdä. Ja tämä on varmaan keskustelu, jota käydään myös täällä valiokunnassa. En nähnyt nyt kelloa, onko minulla vielä minuutti vai ei. Niin lopuksi pitäisi katsoa myös vähän kauemmas kuin tämänhetkinen tilanne. Me näemme eh, hakemuksia, jotka ovat varsin samanlaisia kuin mm, olemassa olevat ehdotukset, esimerkiksi äm, mm, torjunta-aine, eh, torjunta-aineille. Mm, Äh, resistentit kasvit, mutta sitten on myös sellaisia hakemuksia, jotka liittyvät peltojen ympäröivään äh, eliöstöön, äh, hyönteisiin, kasveihin. Ja teidän täytyy arvioida, miten te arvioitte tällaiset hakemukset, joissa ei haluta rajoittaa tätä geneettistä informaatiota pellolle, vaan halutaan levittää sitä ympäriinsä. Useita kysymyksiä on noussut esiin ja kyllä menee monta vuotta siihen, että löydetään hyviä vastauksia, jotka antavat oikeusvarmuutta ja riittävää suojaa ympäristölle ja kuluttajille. Kiitoksia. Thank you, Chairman, for uh, the time to answer. I take out a couple Kiitokset. Niin muutamaan asian ottaisin tähän esille tuloista ja patenteista. Ja minun esityksessäni nimenomaan pureuduin PK-yrityksiin ja suurin osa on juuri PK-yrityksiä, jotka käyttävät näitä uusia jalostusmenettelyjä. 46 prosenttia tästä tutkimussijoituksesta on Euroopassa ja suurin osa siitä nimenomaan PK-yrityksillä, joten tästä selvä, seuraava esimerkki uudet GMO-tuotteet vuodessa, niin joka vuosi mennään EFSAan tämän uuden tuotteen kanssa. Siitä se maksaa 30-40 miljoonaan euroa. Jos on PK-yritys ja sitten vain parikymmentä miljoonaa on, tuottaa vuodessa, niin ei tällä tavalla voi tuon koko säädösketjun läpi kulkea. Joten täytyy muistaa se, että Eurooppa ei ole tässä mikään museo eikä mikään eristäytynyt saareke, vaan kaikki se, mitä olemme GMO-tuoteissa havainneet, niin se on sitten jo maailmanlaajuisestikin havaittavissa. Ja myös uudet kasvin jalostuskeinot ovat oikeastaan lähestulkoon samanlaisia kaikkialla. Jotkut ovat jo ottaneet askelia eteenpäin näiden säädösten ulkopuolelle jättämisessä. Euroopan täytyy myös tietysti katsoa näitä kaikkia ongelmia laaja-alaisesti. Ongelmat ovat niin suuria, että me tarvitsemme enemmän välineitä välineitä kyllä ratkoaksemme nämä ongelmat. Eli kyse ei ole pelkästään uusista kasvijalostusmenettelyistä, myös kyse on perinteisestä jalostuksesta ja sitten GMO-tuotannosta tietenkin myöskin. Me tarvitsemme joka tapauksessa enemmän välineitä voidaksemme suojata ja tar- omaa maatalousketjuamme ja myös tarjota hyviä tuotteita. Ja totta kai sitten tämä tilanne on sinänsä uusi ja totta kai sitten tästä voi syntyä myös jonkunlaisia yhteiskunnallisia ongelmia jossain vaiheessa. Kiitokset. Kiitoksia puheenjohtaja. Menemättä nyt liian oikeudelliseen tai tekniseen keskusteluun, niin minulle kysymys kuuluu, että miksi ihmiset ovat niin peloissaan, miksi ihmiset pelkäävät äh, tieteen edistyksestä. Me tiedämme nyt äh, enemmän äh, kasvinjalostuksesta kuin 50 vuotta sitten, jolloin säteilytämme kasveja, mm, jotta saisimme mahdollisimman monta mutageenia, jotta saisimme aikaan sellaisia kasveja, jotka kantaisivat niitä geenejä, joita haluamme. Nyt me tiedämme paljon enemmän. Ja siellä on ainakin eh, yksi ryhmä ihmisiä, jotka ajattelevat, että eh, eh, enemmän tietoa on vaarallista, ei vähemmän tietoa on vaarallista, joten meidän pitäisi ehkä luottaa vähän enemmän itseemme kuin tänä päivänä teemme. Suurta edistystä on tapahtunut kasvitieteessä, mitä haluamme saavuttaa, miten voimme saavuttaa sen, miten voimme vaikutukset saada mahdollisimman pieniksi ja kuinka voimme saada aikaan hyötyä, eikä vain näitä klassisia hyötyjä, kuten tuotannon nousua. Mikä on tavoite? Kyllä, hyvin paljon resistenssiä, myöskin toleranssia, stressiresistenssiä. Me tarvitsemme uudenlaista kokoonpanoa, terveellisiä öljyä, rasvoja, vitamiineja. Voimme tehdä asioita, joita emme pystyneet tekemään aikaisemmin tai ainoastaan piit kienkään jalostuksen seurauksena ja myöskin pienten lajien suhteen, ei pelkästään siis soijan tai maissin kohdalla, vaan myöskin kaikkien näiden eritoisten koisten, vihannesten ja muiden kasvien suhteen. Sitten kysymys kuului, entäs pakkausmerkinnät, haluaisitteko mainostaa tätä? No ehkä jotkut yritykset haluaisivat, mutta kysymys kuuluu, mainostetaanko uutta kasvilajiketta tai uutta ö, vihanneslajia, koska sillä on lisää ö, ravinteita, vai mainostatko sitä sen takia, että ö, se on geenimuunneltu? Mm. Siis merkinnät mainostarkoituksessa on yksi asia. Ehkä haluatte antaa mahdollisimman paljon tietoa kuluttajille. Jos haluatte brändätä ne GMOina, niin kuin te todennäköisesti ajattelette, niin sillä on sitten eri vaikutus. Meidän vakuutuksemme on se, että nämä tekniikat eivät ole GMOita ja ainoastaan näillä ehdoilla ne ovat tärkeitä Euroopan kasvijalostukselle ja maanviljelylle. Jos me teemme väärän päätöksen nyt, maksamme hinnan myöhemmin, me kaikki. Okei, pan poseł Hausling. No niin. Ja Hausling, voitte vielä esittää kysymyksen. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, koska minä olen ihan tyytyväinen komission vastaukseen. Ja meidän pitäisi parlamenttina olla tyytyväinen siihen, että jätämme tämän komission Mm, asiaksi, vaikka komission luotammekin. Kyllä meidän valiokuntana pitäisi varmistaa, voimmeko vaikuttaa tähän asiaan, eikö tässä ole kyse asiasta, joka kuuluisi myös tänne parlamentille. Minun mielestäni valiokuntamme oikeudellisen yksikön pitäisi asia selvittää. Minä en tähän ihan luota, koska Saksassahan meillä on jo keskustelua tämän tulkinnasta ja tämä menee nopeasti poliittiseksi keskusteluksi eikä sitä saa viivytellä, olen samaa mieltä, mutta me saa jättää parlamenttina itseämme sivuun tästä ja sanoa, että komissio ratkaisee kaiken. Sillä olisi pitkän aikavälin seuraukset, eikä se kyllä jäsenvaltiollekaan kävisi, että sanotaan, että komissio päättää. Ehkäpä sihteeristö voisi asiaa selvittää ja voimme käsitellä tätä ehkä seuraavassa koordinaattorin kokouksessa. Tämä olisi minun ehdotukseni. Kiitokset. Ja vielä hoittamaan. Ihan lyhyesti Pitäisi olla erittäin varovaisia suhteessa tulevan teknologian pelkäämiseen. Jotkut kansalaisjärjestöt haluaisivat mainostaa, että tuotteet eivät ole, bio, että ovat biotek-vapaita. Silloin meistä kilpailu menisi kohti pohjaa. Pitää ajatella, mikä on lupavaa, millä on potentiaalia haasteita ajatellen. Meidän täytyy ruokkia enemmän ihmisiä ravitsemusarvojen pitää olla parempia, pitää vähentää ilmastonmuutosta. Pitäisi olla tarkkoja tehdä oikeat valinnat. Ei puolustautua uusilta tekniikoilta, vaan omaksua niitä. No niin, nyt olemme saaneetkin vielä kuulla jopa lisää kommenttejakin tähän. Kiitokset asiantuntijoille esityksistämme. Näin saimme hyvin rikasta keskustelua kanssanne käydä ja saimme uutta tietoa asiasta. Tietenkään kaikki ei ole vielä ihan loppuun asti selvinnyt nyt tässäkään, vaan palaamme asiaan tulevaisuudessakin eri tilanteissa. Aihehan on niin hankala, ja myös arkaluontoinenkin, kun ajattelemme julkistakin mielipidettä. Ja meidän täytyy miettiä haasteita, jotka tosiaan liittyvät vuoteen 2050 mennessä esitettyihin, esitettyihin näkeynäkymiin lähes tulkoon 10 miljardin ihmisen ruokkimisesta. Meidän täytyy ehkä suhtautua asioihin avoimemmin, kun pidemme tuon mielessämme, vaikka perinteiset tuotantomenetelmät totta kai pysyvätkin keskeisellä siellä. No niin, kiitos teille kaikille, kiitokset kaikille molempiin paneeleihin osallistuneille. Ja pidämme tässä nyt ihan minuutin tauon, jonka jälkeen jatkamme maatalousvaliokunnan esityslistan käsittelyä. Dantin odottaakin täällä jo, mutta pidämme nyt tällaisen pikkuruisen tauon, jonka jälkeen välittömästi aloitamme. punktu kolejnego. Polityka spójności. No niin, sitten siirrymme seuraavaan esityksestä kohtaan kohesiopolitiikkaan vuoristoalueilla. Valmistelijana on Michel Dantin. Ja me olemme päättäneet laatia tästä te- oman esityksen. Tätä on kohesiopolitiikka vuoristoalueilla aiheeseen pyytänyt kehitysasianvaliokunta. Ja nyt sitten kansanpuolue on ottanut tämän harteilleen Dantan, sitä meille esittelee. Ja olkaa hyvä, herra Dantan, voitte nyt aloittaa. Kiitän puheenjohtaja. Niin tosiaan tehän jo sanoittekin, että meidän valiokuntamme on esittänyt oman käsityksensä vain maatalouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, eli aika rajallisestikin tässä tätä voidaan sitten tarkistuksiin täydentää seuraavalla tavalla. Minä esitän, että kun me olemme tätä jo miettineet ja myös olemme tässä valiokunnassa muitakin tekstejä tästä laatineet, varsinkin Dorfman on esittänyt vuoristoalueiden maidon, maidon tuotantoon liittyvistä ongelmista oman tekstinsä ja siksi kiinnittäisimme huomiota erityisesti kolmeen otsikkoon, eli kohesiopolitiikan hallinnointi, sitten kilpailukykyyn investointi ja sitten taloudellinen monimuotoisuus vuoristoalueilla, samoin kuin ravintoketjun, elintarvikeketjun monimuotoisuus ja erityisesti kiinnitämme huomiota tässä pieniin tiloihin sekä myös varsin pieniin tiloihin vuoristoalueilla ja niiden lyhyisiin tuotantoketjuihin ja, ja jakeluketjuihin myös. Me olemme miettineet tätä kohesiopolitiikan uudistamisen yhteydessä maatalouspolitiikan uudistuksen kautta ja kun sitä vaihdettiin pilarista toiseen ja näin erityisesti vuoristoalueet nähdään luonnon haitta-alueina, kun niiden maantieteelliset olosuhteet ja myös ilmastoolosuhteet ovat hyvin haasteelliset ja ne vaikuttavat nämä olosuhteet siis hyvin vahvasti kyseisten alueiden kehittymiseen. Eri maissamme tällaisia vuoristoalueilla on ja niissä näitä rahasto, kohesiorahastojen varoja pitäisi käyttää järkevästi. Minä kiinnitän huomiota siihen, että Lissabonin sopimuksessa on erityiskappale, jossa puhutaan vuoristoalueista sekä saarista ja myös meren takaisista alueista kuitenkaan meillä ei ole minkäänlaista vuoristoaluepolitiikkaa Euroopan unionissa oikeastaan alkuunkaan. Meidän täytyisi määritellä ylipäätään tuo vuoristosana, koska tuo vuorikäsitys muuttuu maasta toiseen. Joissain maissa on vuoria sellaisin kriteerein määriteltynä, jotka toisessa valtiossa ei sitten ollenkaan vuorelta näyttäisikään. Ja näin minä kovasti kiinnostuneena odottelen keskustelua keskustelua tästä asiasta. Ja totta kai sitten nämä tarkistukset otan huomioon, jos sellaisia tulee, jotta voin heijastella mahdollisimman hyvin maatalousvaliokunnan näkemystä asiasta. Kiitos. No niin, kiitokset tästä. Nyt täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meidän on totta tosiaan mietittävä vaikeissa ilmastoolosuhteissa sijaitsevia tiloja. Kustannukset ovat korkeat juuri tuollaisilla erityisalueilla. Energiaakin joutuu käyttämään enemmän. Perusrakenteiden ylläpitäminen on paljon hinnakkaampaa vuoristoalueilla ja kaukaisilla alueilla ylipäätään, joten kaikki nämä asiat täytyy nyt ottaa huomioon keskustelussamme. Ja sitten täytyy ottaa tämä huomioon erityisesti vuoden 2020 jälkeisessä maatalousuudistuksessa. Ja nyt varmasti Dorfman haluaa käyttää puheenvuoron ilmeisesti, samoin kuin Senra. No niin, ensiksi Senra. Kiitän. Niin, Mielestäni tämä on oikein tärkeä esitys ja olen sitä mieltä, että vuoristoalueet totisestikin ovat jääneet hivenen varjoon. Euroopan unionin tuki riippuu kovasti siitä, miten jäsenvaltio tai autonomiset alueet, kuten minun maassani Espanjassa, on käynyt ja varsinkin Galisiassa, Galisian alue, josta itse olen kotoisin, miten ne alueet itsessään onnistuvat asiaa viemään eteenpäin. Meillä on vuoristoalueita, joilta väki on käytännössä täytyystin katoamassa ja muuttamassa pois. Ja minä haluaisinkin juuri kiinnittää huomiota vuoristoalueilla tarjottaviin palveluihin, terveyspalveluihin, koulutus, oppilaitoksiin. Niitä tietysti tarvitaan, jotta um, kansalaiset haluavat edelleenkin asua vuoristoalueilla. Totta kai tällainen talous ja asiat ja maatalouskysymykset ovat merkittäviä, jotta voi selvitä hengissä vuoristoalueilla. Ja minun, minun maassani juuri lihakarjaan tuotantoakin on vuoristoalueilla ja se täytyy ottaa huomioon, mutta koko vuoristoalueen ongelma käsitellä ensinnäkin unionitasolla johdonmukaisesti. Благодаря, господин председател, колеги. Радвам се. Puheenjohtaja, kollegat. Olen iloinen että tässä mietinnössä painotetaan erityisesti vuoristoalueita. Yhteisessä maatalouspolitiikassa on jo toimijat näitä alueita varten horisontti 20, 2020 myöskin, mutta näiden alueiden kehittämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa köyhimpiä alueita, infra puuttuu, väestöä on vähän, tuotantokustannukset ovat korkeat, viljeltävää maata on vähän. Tämä on tyypillistä Kakkois-Euroopalle. Balkanin maaperästä tai 60 prosenttia on tällaista vuoristomaata. maata. Me tarvitsemme vuoristoalueiden kehityssopimuksen Kaakkois-Eurooppaa varten. Sellaisen, joka on jo Karpaatteja varten olemassa. Täytyy kehittää aluetaloutta, turismia ja maanviljelyä. Haluaisin ottaa mukaan muutaman aiheen mietintää varten. vuoristotuotteiden laatuluokitus. Viemissään tuotanto ja nuorten viljelijöiden motivointi. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä olen samaa mieltä Michel Dantenin kanssa vuoristoalueista. Asiaa täytyy käsitellä unionin tasolla. Kyse ei ole mikään ihan pieni asia. Jos ajattelemme luonnon haittaa alueita varsinkin, sehän aina käy esille jokaisessa maatalouspolitiikan uudistuksessa. Ja jos ajattelemme tätä maatalouden, maaseudun kehityspuolta, niin sekin täytyy ottaa huomioon ja erityisesti vuoristoalueiden erityispiirteet tässä politiikassa. Ja maatalouspuolesta ja tuosta koko ketjusta, niin huomauttaisin, että nämä vuoristoalueetkin ovat keskenään erilaisia. Meidän täytyy kiinnittää huomiota ensimmäiseen pilariin, maatalouspolitiikassa ja maaseudun kehittämiseen, eli toteen, koska juuri näillä vuoristoalueilla on ongelmia, ilmastoongelmia ja kaikenlaisia muita ongelmia, jotka kaikki me varmasti tunnistammekin. Eli meillä täytyy olla jonkinlaisia selkeitä apu, tukikeinoja, jotka sitten eroavat näistä muista tukikeinoista suhteessa näihin muihin, muihin alueisiin on kyse sitten Pyreneiden vuoristosta tai mistä tahansa muusta vuoristoalueesta. Eli meidän täytyy nyt ryhtyä miettimään paljon syvällisemmin näitä vuoristoalueita auttaaksemme kyseisiä alueita. Kiitos. Благодаря, господин председател. А, наистина Kiitos puheenjohtaja. Mietintö on mitä tärkein. Kohesiorahastosta hyötyvät maat saavat noin 500 rahoituksesta solta-alueelta. Vuoristoalueet ovat ihan vertailtavassa asemassa. Vuoristoalueet voivat taata hyvän elämän asukkaille, mutta tarjoavat luovat enemmän ongelmia kuin muut asuinalueet. Siellä tuotetaan samoja tuotteita kuin alamailla tasangoilla, mutta kulutuskustannukset ovat korkeammat ja tulot alhaisemmat ja työllisyys kärsii. Joten tuotantoa täytyy tukea. Investointi näille alueille – auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Uskon, että kohesiorahaston avulla haasteet voidaan voittaa. Varjoesittelijänä ja uutena edustajana minä ajattelen, että tämä teksti on äärimmäisen tärkeä. hänen täytyy tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille. Ja myös tasavertainen pääsy ää, esimerkiksi internettiin. Samoin palaisin edellisen puhujan ehdotuksiin. Meidän täytyy voida edistää hienojen vuoristotuotteiden menekkiä. Niiden markkinointia ei edistetä riittävästi. Kiitos. Gracias, presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, muutama sananen myös vuoristoalueista. Uskon, että juuri se, mitä Dantan sanoi, niin ongelmana on se, että mitä vuoristoalue tarkoittaa jäsenvaltioissa. Ja minun mielestäni juuri siitä täytyisi aloittaa. No tuskin tämä on mitenkään helppo työ, koska jokaisen, jokainen jäsenvaltio sitten esittää omat hankaluutensa tähän asiaan, mutta kuitenkin todellakin meidän täytyy pyrkiä asiaa ratkomaan, koska muussa tapauksessa ongelmat vain kasautuvat politiikassa ja ei mikä ole kukaan auta näitä alueita poliittisesti. Ja mielestäni täytyy nyt miettiä kokonaiskohesiopolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa, yhteydessä puhutaan tietysti maatalous, maaseutualueista ja nyt erityispiirteinä vuoristoalueisuus. Meidän täytyy kuitenkin muistaa tuo, muistaa tuo perus, nuo perustarakenteiden hankaluudet näillä vuoristoalueilla syrjimättä. Eli meidän täytyy tarjota näillekin alueille mahdollisuuksien tasa-arvo, Eli ei tarvitse ottaa huomioon ainoastaan näitä ympäristöön ja ilmastoon liittyviä ö, hankaluuksia ja vaikeuksia, jos minulle tarjotaan vastaavanlainen mahdollisuuksien tasa-arvo, niin kuin kohesiopolitiikalla pyritäänkin. Ja Tämä erityisesti liittyy tuotantotalouteen ja sitten tietysti maatalouteen erityisesti. Eli perusrakenteita pitäisi pystyä parantamaan vuoristoalueilla, koska muussa tapauksessa ihmiset muuttavat pois vuoristoalueilta ja näkevät vain haittana koko vuoristoalueen, jos siellä ei ole peruspalveluita ja perusrakenteita olemassa. Lisäksi kiinnittäisin huomiota vuoristoalueissa, samoin kuin maaseudullakin, siihen, että tuo työ, työn tuottavuus on alhaisempi, koska kyse on usein pienestä tilasta ja maaseutuolosuhteista ja myös kuljetusmahdollisuudet ovat heikommat. Ja minun maani ainakin, varsinkin varmasti myös muissa maissa samalla tavalla sama tilanne on Eli jos ajattelee sitä, että pitää pyrkiä toimia, toimia monella eri alalla maaseudulla, jotta pärjää. Ja näin perheyrityksen täytyy täydentää ja löytää täydentävää, täydentäviä toiminnan muotoja eri puolelta. Tämä varmasti koskee sekä vuoristoalueita että ylipäätään maaseutualueita ja sen takia pitää kiinnittää huomiota juuri näihin perheyrityksiin, joille täytyy tarjota tällaista laajentumisen ja monimuotoisuuden mahdollisuutta, jotta nämä ihmiset, jotka haluavat edelleenkin asua vuoristoalueilla ja maaseutualueilla, voisivat siellä edelleenkin selvitä. Ja todellakin maaseudun, ma, maaseutupolitiikassa on hyvin suuria ongelmia muun muassa minun kotimaassani. Siellä on unohdettu nämä alueet, eli ei oikeastaan tunnisteta tämän tyyppisiä alueita tai ei ole identifioitu tällaisia erityisalueita oikeastaan alkuunkaan siitä, ei meillä on oma kansallinen politiikka, autonomian politiikka ja sitten vielä unionipolitiikka, joka sotkee uudelleen tätä koko kenttää. Eli tässä on nyt hyvä teksti pohjana tulevaisuutta varten siitä, miten meidän pitäisi toimia näillä maaseutualueilla, joilla on luonnonhaittoja paljonkin ja myös maatalouspolitiikassa täytyy tarkoin kiinnittää huomiota vuoristoalueisiin. Ehkä näistä jonkinlaisia tarkistuksia vielä teen, jotta tästä tekstistä tulee mahdollisimman tasapainoinen ja täsmällinen. Kiitos. Ja vielä Flanagan. Uh, thank you. Kiitoksia. Tämä todella on tärkeä asia. Minä olen pettynyt nähdessäni, kuinka vähän ihmisiä täällä on paikalla, mutta toisaalta voisin sanoa, mitä uutta tässä on. Minä olen todellakin ihmeissäni. Miksi ihmiset asettautuvat ehdolla, jos eivät halua tulla tänne edustamaan e, e, äänestäjien. Joku voi sanoa, että kello on myö, myöhä, mutta minun isäni on yli 70 ja hän työskentelee pidempään kuin me. Me haluamme, että Eurooppa toimii, mutta minä en näe niitä ihmisiä, jotka haluavat, että Eurooppa toimii. Tämä on tärkeä aihe, erittäin tärkeä. Tässä ei ole kyse pelkästään viljelystä. Ihmiset, jotka viljelevät näillä alueilla, tarjoavat erilaisia palveluja, ympäristöpalveluja, matkailupalveluja, elintarvikkeita, huoltavat maisemaa ja monilla näillä alueilla Irlannissa e, ikään kuin pitävät elossa iirin kieltä. On historiallisia syitä sille, miksi iirin kieli on vahva siellä, siksi koska maa oli huono siellä ja meidät sinne pakotettiin, mutta yksi syy ylläpitää iirin kieltä on pitää nämä alueet elinvoimaisina. Tämä mietintö on erittäin tärkeä, vain viime viikolla viikkojen aikana olen eh, keskustellut komission kanssa tästä alueesta. Jos me todella haluamme välittää ihmisistä, jotka eh, viljelevät eh, näillä hyvin vaikeilla alueilla, meidän on muistettava se, että eivät viimeisiä ole makseta. Jos meiltä komissio kysytte, että miksi Irlannissa heille maksetaan viimeisenä, sinulle sanotaan, että itse asiassa he ovat viimeisiä ja koko Euroopassa, ole maksetaan. Tämä on yleinen ongelma. Eli jos todella kunnioitamme näitä alueita, heidän ei pitäisi olla viimeisiä, jotka ähm, maksataan. Heidän pitäisi kärsiä äh, suurimmassa osasta ongelmia äh, maksua varten. Ja Irlannissa on se yllättävä tilanne, että ne ihmiset, jotka mm, elävät vaikeimmalla maaperällä saavat pienimmät tuet ja jopa toisessa pilarissa, jos oli jotain toivoa saada jotain määrärahoja, nyt vaikuttaa siltä, että heidän täytyy selvitä niin monesta eri esteestä, että kaikkia määrärahoja ei käytetä ja ne päätyvät sitten hyvinvoivalle viljanviljelijälle. Jos me haluamme ottaa nämä ihmiset vakavasti, meidän täytyy lopettaa vaikeuksien luominen heille. Mä puhuin komissiolle, minä sanoin, että ihmisillä oli taloudellisia ongelmia sen takia, että oli paljon rajoituksia näillä maaperillä. Minulla ei ole mitään ongelmaa äh, habitaattidirektiivin tai muun kanssa, mutta ongelma minulla on siinä, että ihmiset äh, siellä syrjitään taloudellisesti tästä syystä. Kun menet komission puheelle, sinulle sanotaan, että et voi saada täyttä korvausta. Miksi et? Tämä on eurooppalainen direktiivi. Ihmisten on pakko tehdä se useasta syystä. Monet tekevät sen eh, ihan mielellään, mutta heidän pitäisi joutua tekemään taloudellisia uhrauksia siitä, mitä he tekevät. Ja sitten komissio sanoi, että ette voi olettaa, että teille maksetaan loputtomiin mm, ja ikuisesti. No nämä rajoitukset tulevat olemaan olemassa ikuisesti ja taloudellisesti tulee olemaan rajoittavaa elää siellä ikuisesti. Eli jos todella arvostaa tätä ja sille asettaa jonkun hinnan, siitähän arvossa on kyse, niin silloin siitä on myös maksettava. Muuten äh, nämä äh, alueet äh, hylätään ja nämä ovat kuitenkin hoidettuja alueita. Monet ihmiset hoitavat niitä erittäin hyvin. Ja monet näistä ihmistä haluavat tehdä yhteistyötä ja tehdä tästä toimivan. Minä kävin kokouksessa, oli hyvin paljon lampaan kasvattajia ja siellä keskellä oli joku henkilö, joka sanoi, että Äh, hän haluaa tuoda Kotkan tälle alueelle. Ja hän ajattelee, että tämä ihminen todennäköisesti äm, ei saa kovin hyvää vastaanottoa, mutta hänelle hurrattiin ja hänelle osoittiin suosiota. Tällä tavoin nämä ihmiset toimivat yhdessä, mutta sitten nämä ihmiset kärsivät, kun on kyse rahasta. Heille pitäisi maksaa ensimmäisenä eikä viimeisenä. Näin on kotopuolessa, mutta kotopuolessa meillä on paljon ongelmia maanviljelyksen suhteen. Maanviljelijärjestöjen johtajille maksamme puoli miljoonaa vuodessa, joten tämä on kyllä vähän hankalaa. Ačiū pirmininkė. Tikrai manau, kad e, šitas pranešimas... Kitas puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että tämä on tärkeä mietintö. Siinä kiinnitetään huomiota siihen, että ei ole alue, jolla kaikilla viljelijöillä olisi samat tuotanto-olot. Ennen puhuja tuli EUn läntisimmältä reunalta, minä puhun Itä-Euroopan puolelta. Viljelijöllot eroavat maittain. Kysymys on, miten niitä kompensoidaan. Ikävä myöntää, mutta 2014-2020 välillä Liettuassa meillä ei ole mitään alueita, jotka on nimetty vähemmän suotuiseksi viljelylle. Joku on määritellyt, että Liettuassa kaikki alueet ovat yhtä helppoja viljellä, mutta se ei ole totta. Ja jotkut vaikeissa olossa toimivat viljelijät eivät saa sitä mitään korvausta. Minä tulen alueelta, joka on ihan EUn ulkorajoilla – Eikä se ole mikään suosittu asuinalue. Ihmiset jättävät tilansa. Elän myös lähellä ydinvoimalla ja niillä on turvavyöhykkeensä. Ihmiset lähtevät näiltä alueilta. Eivät halua viljellä vaikka ja ihmisiä vakuutellaan, että alue on turvallinen, mutta sinä ihmiset tuntevat olla se epämukavaksi, eivät halua investoida. Ja sitten on Itä-Euroopan mailla on ongelmia, jotka liittyvät alhaisiin tuloihin. Ihmiset jättävät tilansa ja lähtevät etsimään onnea Länsi-Euroopasta, pohjoisesta, etelästä, Saksasta. Liettuan työkäisestä väestöstä on kadonnut neljäsosa 15 vuodessa. Se on suuri ongelma. Ihmiset maaseudulla heitä käytetään halpana työvoimana. He korjaavat satoa. Jos he lähtevät muualle, he voisivat tehdä sen saman kotimaassaan. Jos palkka olisi parempi, jos olisimme kilpailukykyisiä. Ensi vuonna arvioidaan maatalouspolitiikan menestystä ja sen vaikutusta maatalouden elvyttämiseksi. Ja sen suhteen, miten nuoret pysyvät maaseudulla. Ongelmat on tullut osittain käsiteltyä tässä mietinnössä, koska puhutaan vuoristoalueista, mutta minusta meidän pitää kiinnittää huomiota kaikkiin epäsuotuisiin viljelyalueisiin. Korvausta ne pitäisi olla aina sitä, mikä voiton lähde, vaan pitäisi olla korvaavia, korjaavia menettelyitä, jotka luovat samanarvoisen tilanteen kaikille viljelijöille. Kiitoksia puheenjohtaja se, mitä kollega Michel Dantan tekee, on erittäin tärkeää. Se on tärkeä mietintö ja kiitän häntä sydämellisesti siitä. Kuten edeltävä puhujakin sanoi, nämä vuoristoalueet, joko siellä harjoitetaan erityistä politiikkaa tai sitten ne kuolevat hitaasti, mutta varmasti. Jos tätä ei usko, niin sitten voi vierailla monella alueella Euroopassa, myös Alpeilla, esimerkiksi Italiassa tai Apenniineilla, ei siellä oikeastaan ole enää ketään. Ja jos katsotaan maataloutta, jos me emme vihdoinkin ryhdy luomaan erillistä vuoristoaluepolitiikkaa, niin ei tämä toimi, koska se mitä komissioinne sanoo, että on kyllähän meillä on erilaisia välineitä yhteistä maatalouspolitiikassa äm, erojen tekemiseksi. Kyllä, näin voi olla, mutta tekevätkö valtiot äh, sen, ketä tämä kiinnostaa. Jos katsotaan niitä valtioita, joilla on osuus Alpeista, Italia, äh, Ranska, äh, Saksa, niille se on kaikki reuna-aluetta. Eivät ne ole kiinnostuneita näistä vuorista, vaan ne ovat kiinnostuneita paljon mm, aivan muusta. Katsotaan esimerkiksi maitoala, jossa meillä on niin suuri ongelma tämänhetkisessä kriisissä. Äh, vuoristo mm, maanviljelijät eivät pääse eteenpäin, ja sitten tehdään 500 miljoonan euroa maitopaketti, eikä kukaan keksinyt, että voitaisiin erityisesti tukea niitä, joilla on erityisen vaikea, vaan tukea annetaan ähm, maid- tuotetun maidon määrään perustuen. Ne, jotka tuottavat paljon, saavat paljon tukea, ne, jotka tuottavat vähän, saavat vähän tukea, esimerkiksi vuoristoalueella tuottavat. Ähm, annan tästä esimerkin vielä. Nyt jos tasangoilla Euroopassa on tulva, niin sitten sanotaan, että syynä on ilmastonmuutos. Katsotaanpa ihan tarkkaan, mikä on tulvan syy. Verrataan mm, sade määriä ja sateiden kestoa tapahtumiin, joita on aina ollut. Sitten huomaamme, että tällä on hyvin vähän tekemistä ilmaston muutoksen kanssa, vaan tosiseikka on se, että sade, joka sataa vuorilla, päätyy liian usein Tonavaan tai Pojokeen tai mihin tahansa jokeen, koska vuoristoalueista ei huolehdita ja silloin vesi valuu hyvin nopeasti laaksoihin ja siitä syntyy seurauksia. Ei ole kyse vain siitä, että muutamat ihmiset vuoristoalueilla säilyttävät elin keinonsa, vaan myös siitä, että laaksoissa meillä olisi turvallinen elinympäristö. Siksi tarvitaan erityistä politiikkaa, joka ei minun mielestäni maksaisi erityisen paljon, mutta jos se tehdään hyvin, niin se olisi erittäin tehokasta. Kiitokset. Ja nyt komission edustaja saa puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat edustajat. Kiitos, että saimme mahdollisuuden vaihtaa mielipiteitä tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Komissio on valmis antamaan teille kaiken tiedon ja selvityksiä. Olemme iloisia, että tarkastelette vuoristoalueiden kohesiopolitiikkaa. Lähes 20 prosenttia EUn alueesta on vuoristoalueetta ja alueellinen ja väestölle monimuotoisuus on suurta. Vastasin yhteen kysymykseen yhteisessä maatalouspolitiikassa on vuoristoalueet otettu huomioon erityisesti jo pitkään. Meillä on maaseudun kehittämispolitiikassa vuoristoalueen määritelmä, jonka mukaan alueen korkeus ja kulma – jyrkkyys määrittelevät alueen vuoristoalueeksi. Meillä on alueita, joiden määritelmät ovat muuttuneet, mutta vuoristoalueiden määritelmä on pysynyt ennallaan. Vuoristoalueet kohtaavat monia haasteita, me tunnustamme monissa muutama topografian hankalaa, ilmastoolot, vain muutama mainitakseni. Mutta on myös vahvuuksia. Antlaatuinen maisema, vesivaarantoja ja vahva kulttuuriperintö. Ne ovat vuoristoalueiden hyvinvoinnin ja tuosta maaseudun turismin tukena. Itse olen romanialaista vuoristokylästä voin kertoa, että vuoristoalueella ihmisten kesken vallitsee solidarisuus. Yhtenä maatalouspolitiikka tunnustaa vuoristoalueiden piirteet. Meillä on joukko välineitä sen vuoksi. Kertoisin teille, mitä mahdollisuuksia meillä on ja tokia vuoristoalueita ja maatalouden ylläpitämiseksi. kaikki mainitsemme vuoristoalueiden ongelmat ja tärkein keino on maksaa kompensaatiota tuotannon jatkamiseksi vuoristoalueella. Tämä perustuu tähän perinteiseen tulonmenetykseen. Tämä on kiinteä korvaus ja kaikki alueet voivat tukea viljelijöitä, jotka hakevat tätä tukea. Tämä on ikuista. Voimme maksaa korvasta niin kauan kuin kysyntää on. Ja maaseudun kehittämisohjelmista voidaan maksaa tätä. Ja korvauksilla voidaan korvata tulonmenetykset ja haita täsmällisesti. Lainsäädännössä on minimi ja maksimi. Maksimi on suurempi kuin muiden luonnonhaittojen tapauksessa. 2014-2020 ohjelmointikaunnin tuloksena meillä on aika hyvä järjestelmä haittojen korvaamiseksi. 17 jäsenmaalla on ohjelma luonnonhaittojen korvaamiseksi. Ne kattavat 30 miljoonaa hehtaaria vuoristoalueita. Nyt on myös mahdollisuus tarjota korvauksia sekä toisen että kolmannen pilarin alla vuoristoalueita varten ja muilla alueilla, jossa luonto asettaa rajoitteita. Liettuassa ei taida olla vuoria määritelmän mukaan, mutta ne määrittävät nyt muita alueita, joissa on luonnonrajoitteita. Ja tuosko tämä yhdessä korvaavien maksujen määrittelemiseksi. Nämä korvaavat maksut ovat tärkeä yhteisen maatalouspolitiikan keino. Meillä on myös joukko muita keinoja, joilla voimme tukea maataloutta. Toinen tärkeä keino on äh, maaseudun ympäristöön ja ilmastoon liittyviä korvauksia. Siinä korvataan viljelijöiden palvelut yhteiskunnallisina, tuetaan kestävää ympäristön huolto, ympäristön monipuolisuuden ylläpito. Asiat, jotka ovat tärkeitä vuoristoalueella. Vuoristosta suuri osa, kohtalainen osa on metsää ja alppiniittyjä. Niitä varten meillä on joukko toimenpiteitä, joilla voi, voi puuttua esimerkiksi metsittämiseen, metsien saavutettavuuteen, metsäpalojen ehkäisyyn, metsäteiden rakentamiseen. On monia toimia, jotka ovat kohdistettuja kaikille maatalousalueille, mutta vuoristoalueet saavat vähän edullisempaa kohtelua. Jos investoidaan esimerkiksi fyysiseen infrastruktuuriin, voimme korvata esimerkiksi maksaa suurempia korvauksia kuin muilla luonnonrajoitteita kohtavilla alueilla samaa investointia, saman investoinnin suhteen. Sitten leader oh, varat. Maaseudun käyttämisaimet voivat tukea infrastruktuurin rahoittamista vuoristoalueella. Voimme tukea yhteistyötä, Komissiolla on tehokkaita välineitä vuorista tuottajille markkinoida vasta tuotteita perinteistä tuota, mitä on menetelmien säilyminen osataan nykyjalostuksen maailmassa on mahdollista käyttää tätä vuodesta tuote, nimikettä. Niin kuluttajat tunnistavat vuoristoalueet. Tämä helpottaa vuoristotuotteiden markkinointia um, supporting through the rural development. Uh, uh, Näitä keinoja meillä on maaseudun kehittämispolitiikassa. Totta kai meillä on kaksi aloitetta, johon osallistumme laajemmassa ympäristössä. Olemme Euromatana kanssa, olemme alppi yleisopimukseen, sopimusapuori ja Alpia-alueiden makroalueellinen strategia hyväksyttiin äskettäin komissiossa. Ja YK on vuodesta kumppanuus, 250 jäsentä, siinä panostetaan myöskin vuoristoalueiden tilanteeseen, millä on pääosastosta ihmisiä, jotka ovat kertoa lisää politiikasta, mutta GC Agri on mielellä yhteistyössä kanssa ja tarjoaa lisää tietoja. Meillä on tietoa ohjelmista, jotka on äskettäin hyväksytty. Ja tänne me täytäntöönpanoa. Moi. Kiitos. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord... Kiitos puheenjohtaja. Niin kiitokset kaikille puheenvuoron esittäjille. Kaikki vaikuttaa oikeinkin hyvältä. Ensiksi kiinnittäisin huomiota siihen, että vuoristoalueita ei oikeastaan ajatella tällaisena intiaanireservaattina modernissa valtiossa. Kansalaiset haluavat kuitenkin tuolla elää oikein ihmisarvoista elämää myös vuoristoalueella ja tällainen tukijärjestelmä on olemassa. Ja Dorfmankin on siihen viitannut ja myös kiinnittänyt huomiota korvauskausiin maatalouden, maatalouspolitiikassa ja sitten näistä hehtaari, hehtaaria koskevista maksuista kustannukset ovat siellä korkeammat. Eli meidän täytyy jollain tavalla tasapainottaa nämä korvaus, hehtaarikorvaukset ja sitten myös se, miten maataloustuotantoa arvotetaan näillä alueilla. Kaikki ongelmat piilevät juuri tässä tasapainon löytämisestä, samoin kun ongelma on juuri se, että on hankala vain yhtä ammattia harjoittaa vuoristoalueilla. Siellä pitää löytää täydentävää työtoimintaa myös. Täytyy olla siis hyvinkin aktiivinen Eli voi toisaalta toimia sitten rakentajana, rakennusmiehenä, toisaalta sitten jopa hiihtovalmentajana tai lasketteluoppaittajana tai niin poispäin. Eli kyse on todellakin moni, taitoisista ihmisistä, jotka eri vuosi, vuoden aikojen aikana sitten to, toimivat eri ammateissa ja näin. Jos me haluamme todellakin tarjota kaiken rikkau, rikkaan e, kaikki rikkaat elämänmuodot tuolla vuoristoalueella, niin me tarvitsemme sitten lisäpolitiikkaa. Tällaiset massiiviset politiikan muodot eivät välttämättä alkuunkaan palvele, vaan tarvitsemme tällaista erityispolitiikkaa maata, maa, maa, maaseutukysymyksiin vuoristoalueilla. Ehkä LEADER-ohjelma tosiaan tässä auttaa tietenkin. Me tarvitsemme tällaista paljon selkeämpää alue, vuoristoalueeseen liittyvää yksityiskohtaista politiikkaa kuitenkin. Kiitos. No niin, kiitokset. Dantan ja kiitokset muille kommenteille, myö, kommentoijille myöskin. Tähän palaamme 11. päivä tammikuuta, 15. päivä tammikuuta tarkistukset täytyy tähän jättää ja sitten helmikuussa asia lopullisesti hyväksytään. Ja sitten siirrymme viimeisempään Esityslistan kohtaan keskustelemme siis markkinointia koskevasta asetuksesta komission edustajan kanssa. Aina vuodesta 2014 asti tästä on puhuttu. Erans Garcia, meidän esittelijämme, on pyrkinyt ähm, kynsin hampain löytämään sopimuksen ja yhteisymmärryksen tästä asiasta. Ja tässä on kaksikin äh, kolmikantaneuvottelua jo järjestetty kuukauden sisällä. Ja tämä uusi asetus sitten saapuu, astuu voimaan ja Diego Kanga Inga Fano komissiosta on paikalla selostamassa meille asiain tilaa. Olkaapa hyvä. Muchas gracias, presidente, señorías. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minun esitykseni onkin englanniksi, mutta minä kuitenkin pidän sen nyt espanjaksi. Eli tänään itse asiassa tuo asetus astuu voimaan ja siitä syystä olenkin hankkiutunut paikalle juuri nyt tänään ja me olemme jo monessa jäsenvaltiossa esitelleet tätä asiaa ja varsinkin yrittäneet jäsenvaltiot vakauttaa, vakuuttaa siitä, että kyse on hyvinkin paljon etuja jäsenvaltioiden tuomasta asetuksesta ja tietysti teidänkin kanssa ne haluan puhua tästä asiasta. Minä ihan todellakin nopeasti puhun tässä esityksessäni, koska on jo kellokin niin paljon. No joka tapauksessa täytyy korostaa sitä, että näin paljon Euroopan unionista ei ole elintarviketuotteita koskaan viety. Eli me olemme edistymässä aika hyvin. Ja tuossa, jos tutkailette tuota vuotta 2015, se on tuo punainen viiva. Totta kai tietysti tuo Venäjän kauppakielto sitten vaikuttaa aika paljonkin. No tänään tuo asetus on sitten astunut voimaan ja me näin voimme sitten monimuotoistaa vientiämme Euroopan unionista. Erinäisiä ohjelmia meillä on ollut ja Italia on tästä hyötynyt, Kreikka varsinkin, eri, myös Ranska, Saksa, Alankomaat, Puola ja Espanja ovat hyötyneet erilaisista ohjelmista. Ja toivon, että edustajat nyt viesivät tätä viestiä eteenpäin jäsenvaltioissaan, jotta hakemuksia esitettäisiin myös niistä maista, joita ei ole tässä nyt mainittu. Varsinkin kyse on helmä- ja vihannesalasta, maitotuotannosta, viinialasta, maantieteellisistä merkinnöistä ja luomutuotannosta. Sisämarkkinoillakin tietenkin on toimittu, mutta me haluamme myös myös nyt sitten rahoittaa tätä vientiä unionin ulkopuolelle. Eli asetus astuu voimaan tänään. Te olette siinä tietysti olleet erityisen merkittävällä, merkittävän osaa näyttelemässä. Ja tässä on sitten myös näitä täydentäviä, tarkoittan täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä. Joskus nämä täytäntöönpanosäädökset aiheuttavat melkoisia hankaluuksia, mutta kuitenkaan ei nyt tässä tapauksessa. Kaikki nämä täytäntöönpanosäädökset on saatu julkaistua ja kiinni ja ne astuvat myös voimaan oitis tänään. Ja muutama sana sitten tästä kuvasta, koska nämä, tämä esittää minkälaisia uutuuksia tästä tulee. Eli tuolla vasemmalla on esitetty tiedetty, minkälaista lisäarvoa tästä tulee. Meillä on tuollainen vuosittainen ohjelma. Me haluamme kiinnittää huomiota markkinoinnin edistämiskampanjoihin kolmansissa valtioissa, ei siis pelkästään Euroopan unionin sisällä. Ja me haluamme, että yksityispuoli osallistuu tähän yhteistyöhön oikein tehokkaasti. Ja kuten tässä voitte nyt jo havaita, niin tuo yhteisrahoitustaso on huomattavasti korkeampi kuin aikaisemmin. Ja toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämä ASE asetus ähm, laajentaa myös tätä edunsaajiin Eli paljon laajempi joukko pääsee tämän piiriin ja sitten myös alkuperämerkinnät ovat paremmalla alalla ja myös kriisitilanteet on otettu paljon paremmin huomioon, varsinkin jos katsomme nyt tätä taulukon oikeaan puoleista osaa. Eli tässä on komission työstä kyse erityisesti ja, tuo, ja on yksikertaistettu varsinkin tätä yhteisrahoituspuolta. Luxemburgin virasto meitä tässä sitten kovasti auttaa taloutta ja meillä on enemmän rahaa, 200 miljoonaa euroa vuosittain käytössämme, eli enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Ja tämä uusi asetus tarjoaa suuremman joukon tuotteita tähän piiriin. Kaikki muut paitsi tupakkatuotteet tähän nyt sitten käytännössä kuuluvat maatalouspuolelta, myös, myös jalostetut tuotteet, olut, suklaat, makaronituotteet ja sen sellaiset. Ja sitten myös nuo maantieteelliset merkinnät, suojatut maantieteelliset merkinnät kuuluvat tähän eri erityisesti. Sitten viini. Meillä on tällaiset yksinkertaistetut ohjelmat, kori lähestymistapa ikään kuin, ja sitten meillä on myös tällaiset multiohjelmat mm, tarkoit- viinille. Ja sitten meillä on myös kalastuspuoli ja vesiviljelypuoli tässä olemassa, samoin kuin luomutuotteet, maa, meretakaiset alueet, kaukaiset alueet. Näihin on tällaiset omat kansalliset ki- luokkansa. Kuka näistä sitten tässä sitten hyötyy? No tietysti eh, no, ala, ala edustavat järjestöt, tuottajajärjestöt, eh, kauppajärjestöt eh, ja sitten vientijärjestöt eri toten. No tässä minä huimaa vauhtia jo etenenkin. Dorfmankin täällä jo sitten yhden kysymyksen ja tästä siihen yksi vastaus, eli yksi esimerkki siitä, mitä me rahoitamme. Eli tässä nyt on Euroopan maito mainoksesta, siinä on Italia ja Itävalta mukana. Se on tällainen Euroopan sisäinen asia. Sitten tässä puolestaan on tällainen Kiivin vientimainos Euroopan unionin ulkopuolelle. Meillä on erinäisiä toimia meillä on tuo Simple-niminen ohjelma. Siinä on mukana monta mm, jäsenvaltiota ja komis... meillä on siis Simple-ohjelma ja multiohjelma ja sitten komissio on tällaista taloudellista diplomatiaa harjoittamassa varsinkin Meksikossa ja Kolumbiassa pikapuoliin ja Kiinassa ja Japanissa tämän eh, edistääksemme omaa, oman tuotantomme myyntiä. Tässä on vielä tällainen taulukko, rahataulukko, kaikkihan ovat kiinnostuneita aina rahan käytöstä ja minä kiinnittäisin huomiota siihen, että kun komissiossa yleensä aina vain vähennetään ja vähennetään ja vähennetään varoja, niin tämä ala onkin yksi kaksi saanut lisää rahaa ja, ja maitoalan summa on paljon suurempi tuolla Topic 10 kohdassa esimerkiksi ja sitten on, on sikatalous saanut myös enemmän rahaa ja niin poispäin. Tästä te voitte sen nyt nähdä, eli me olemme kiinnittäneet erityisesti kolmansiin valtioihin huomiota Kiinaan, Yhdysvaltoihin varsinkin. Ja tämä on nyt tällainen suuntaa antava rahanjakotaulukko. Katsotaan sitten, miten tämä toteutuu, mutta kuitenkin kyse on eurooppalaisen viennin edistämisestä. Ja lopettaisin tämän juuri siihen, että meidän päätavoitteemme tämän koko ohjelman kautta on saada Euroopan vienti vauhtiin. E, ja toivon, että tätä välineistöä käyttäisiin sitten jäsenvaltioissa, jotta vienti saataisiin kasvuun. E, e, totta kai tämä on tietysti myös parlamentin ansio, että tähän lopputulokseen on päästy. Kiitokset siis yhteistyöstänne. Kiitokset ja eranskarsia. Kiitokset. Niin, kiitokset Diego Kangalle tästä esityksestä. Komissio on totta totisesti alusta alkaen ollut eh, yhteistyötä tekemässä ja Solos oli silloin komission jäsenenä ja hänen kanssaan teimme paljon yhteistyötä myös näin. Tästä olemme saaneet hyvän asiakirjan aikaan eh, komission kanssa No, tässä muutama asia sitten tietysti tuli esille myös matkan varrella. Ja kiitokset komissiolle siitä, että se on ollut avoin, avoin ja ottanut ehdotuksiamme myös huomioon pitkin matkaa ja näiden ohjelmien suunnittelussa ja niin poispäin. Ja no, minä olen jo saanut joitain Euroopan alueilta huolenaiheita siitä, miten tämä oikeastaan toimii. Toivon kuitenkin, että tämä teksti nyt, tämä, tämä asetus nyt olisi oikea menestys ja näin sitten kaikki tämä varaa, nämä uudet varat, jotka tässä on esitetty, voitaisiin käyttää viennin edistämiseen. Meillähän on nuo ongelmat Venäjän kanssa edelleenkin se vaikuttaa kovasti maataloustuotantoon ja elintarviketuotteisiin, mutta katsotaan nyt sitten, voimmeko me korjata tilannetta muilla markkinoilla. Ja äh, tämä uusi komission jäsen Hoganhan vie tätä eteenpäin ja hän kampanjoi tästä myös kolmansissa valtioissa ja tähän liittyy tietysti alkuperämerkinnät ja maantieteelliset merkinnät ja toivon, että komissio nyt sitten välittää tästä entistä enemmän tietoja maantieteellisistä merkinnöistä ja alkuperämerkinnöistä myös siitä, miten tätä uutta rahapottia voitaisiin käyttää hyväksi, koska tästähän saadaan sitten luotua työpaikkoja e, jäsenvaltioissa ja tämä totisesti voi hyödyttää maataloustuotantokenttää. Kiitokset, Roffman. Kiitoksia Minäkin uskon, että nämä ovat hyviä uutisia maataloudelle Euroopassa, koska mielestäni kun markkinat kehittyvät, meidän täytyy muuttua hyökkäävimmäksi ja varmistaa, että meidän erinomaiset tuotteemme myös tulevat myydyiksi ja vielä hyvään hintaan. Se, mikä mm, minua kovasti ilahduttaa, on se, että kaikki laatumerkinnät ovat nyt osa tätä aloitetta, mukaan lukien tämä merkintä vuoristosta tuleva tuote. Ja minä ehdotin tätä, että Äh, tämä vuorelta tuleva maitomerkintä olisi myös, no valitettavasti tässä tämä vuori, josta maito tulee, on sveitsiläinen vuori, eli se ei kuulu Euroopan unioniin, mutta no, äh, se varmaan voidaan jotenkin ratkaista. Se, mitä halusin kysyä, on, että miten nämä määrärahat ovat tähän mennessä jakautuneet äh, sisämarkkinoiden ja Euroopan unionin ulkopuolisten markkinoiden välillä. Onko teillä jotain lukuja sen suhteen? Ja Miten tämä kaikki nyt sitten mielestäni tulee kehittymään? Millainen merkitys tuella Euroopan unionin ulkopuolisille ohjelmille on? Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyviä uutisia tosiaankin tässä nyt on kuultu aivan oikeaan aikaan niin kuin Kangakin jo sanoi, että nyt on yksi, kaksi saatu enemmän varoja. Se on hyvä ja tietoa todella täytyy välittää kaikille tästä uudesta tilanteesta. Kiitokset myös varjoesittelijälle ja kiitos Erans Garcialle tietenkin ja Dorfmannille. He ovat tehneet kaikki intomielisinä töitä asian eteen. Minä haluaisin esittää seuraavat konkreettiset kysymykset. Ensiksi Hogankin tietysti puhui meille tästä talousdiplomatiasta ja kampanjoinnistaan kolmansissa valtioissa. Siihen kiinnittäisin huomiota. Ja vielä, onko tästä jotain konkreettista jo saatu aikaiseksi? Ja miten komissio sitten määrittelee, mihin kampanjoimaan mennään, tämä kiinnostaisi minua. Ja kyse on tietysti Euroopan prioriteettivaltioista, mutta miten komissio ne valitsee. Ja no, varmasti voitte selostaa tätä vielä meille kovastikin tästä diplomaattisesta tiedonantohankkeesta, jota komissio on harjoittamassa. Ja sitten toiseksi nämä alkuperämerkinnät ja maantieteelliset merkinnät, niin onhan se saanut, ne, ovathan ne saaneet tukea jo muistakin ohjelmista. Eli miten, eli miten nyt tässä on otettu huomioon nämä muut edistämisohjelmat. Kuuluvatko ne tämän summan piiriin, koska meillähän on kaikenlaisia ohjelmia jo muutenkin olemassa. Tuskin tästä mitään sen kummempaa epätoimivuutta tai päällekkäisyyttä tulee, mutta kuitenkin esittäisin tällaisen kysymyksen. Eli ettei tässä nyt sitten aiheudu minkäänlaisia hankaluuksia alkuperämerkintöjen ja maantieteellisten merkintöjen kanssa. Pan poseł Dante. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Erityisesti haluaisin kiittää komissiota tästä tiedonannosta. Kaksi kysymystä. Näin, että viimeisessä tiessä oli vähän tietoja viestinnästä. Mutta miten tästä uudesta politiikasta ajetaan tiedetään tästä politiikasta, joka on nyt vähän laajempaa kuin ennen, ja tästä vientipolitiikasta. Ja sitten laatutuotteet. No, Palauttaamme. Edellisen keskustelussa puhuttiin vuoristotuotemerkinnästä. Kuluttajat eivät tunne tarpeeksi näitä asioita. Sanon jälleen kerran, on välttämätöntä, että komissio laatii tiedotuskampanjan suurelle yleisölle, että se yleisö tuntisi nämä alkuperämerkinnät, vuoristo ja luomumerkinnät ja muut. Olemme luoneet nämä välineet, ne voivat luoda lisäarvoa, mutta sitä enemmän lisäarvoa, mitä enemmän suuri yleisö tuntee ne yleensä ei tunne meidän laatumerkintöjämme tarpeeksi hyvin. Kiitokset. Ja sitten komission edustaja voikin vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtaja niin hyvät naiset ja herrat ihan alkajaisiksi. Kiitokset Eransille. Hänhän on esittelijänä tässä toiminut ja ilman häntä tätä asetusta ei olisi saatu voimaan, joten kyllä tässä kyse on hänenkin ponnistelustaan Dorfmanille seuraavaa. Eli aina kun aina tässä on kyse siitä, että hermostutaan, kun kyse on siitä, että rahaa ajetaan unionin ulkopuolelle eikä unionimarkkinoille. Eli tässä kun ajattelemme nyt tuota Venäjän tilannetta, niin eurooppalaiset yritykset ovat siitä aika lailla kärsineet. Nyt tällä hetkellä ne ovat vähän päässeet eteenpäin ja, ja nämä summat ovat nyt paljon laajemmat ja uskomme, että tästä nyt saadaan sitten vientiä etenemään näille uusille markkinoille. Ei kyse ole pelkästään Kiinasta ja Yhdysvalloista näistä perinteisistä markkinoista kumppaneistamme. Eli kyse on Katarista, Dubaista e, ja latinalaisesta Amerikasta esimerkiksi. Eli tämä on nyt se suuntaus, johon olemme menossa ja juuri tähän suuntaan asetus on ohjaamassa. Ja Aguileralle, eli tämän talousdiplomatia Hogan haluaa käydä vierailulla esimerkiksi nyt Kolumbiassa ja Meksikossa ja sen jälkeen Kiinassa ja Japanissa markkinoiden avaamismerkityksessä. Tässä me olemme todellakin nyt myös etsineet muitakin osallistumaan tähän työhön Hoganin kanssa. Tässä mukana voi olla sellaiset yritykset, jotka jo toimivat Meksikossa tai Kolumbiassa tai sitten uudet työ, edustajat, esimerkiksi PK-yrityksetkin, koska voi olla kiinnostuneita paljonkin tästä eurooppalaisesta talousdiplomatiasta. Ja sitten nämä maantieteelliset merkinnät, no ei tämä sinänsä liity tähän sen kummemmin, tämähän on myös maaseudun politiikassa määritelty Eli me pyrimme nyt tässä toimimaan päällekkäisyyksittä, mutta mitään hankaluuksia tästä ei nyt pitäisi sitten syntyä. Ja vielä muutama sana siitä, että teidän pitäisi myös auttaa meitä. Toivon teidän auttavan meitä tiedon välittämisestä, koska tämä asetus on täynnä erinäisiä mahdollisuuksia ja toivomme, että kansalaiset tietäisivät tästä. Me kaikki olemme matkustaneet pitkin Eurooppaa. Hogan on käynyt monessa Euroopan maassa välittämässä tästä tietoa. Verkkosivustommekin on suorastaan erinomainen, mutta kuitenkin pyydän teitä auttamaan siitä, että tätä, tämä, siinä, että tämä tieto todellakin nyt lähtisi myös tämän salin ulkopuolelle. Ja tosiaankin muutama sana siitä, että tässä on nyt se, että nämä kaikki tulokset on julkaistava aina, eli tässä ei ole kyse mistään vapaaehtoisesta tulosten julkaisemisesta, koska mm, meillä on kaikki, kaikki mahdolliset intressit siitä, että saamme välitettyä tietoa mahdollisimman laajalle joukolle. Kiitokset puheenjohtaja. No niin, kiitokset tästä. Tämä asia on nyt saatu näin käsiteltyä ja hyviä uutisia tänne meille toitte, koska tämä ohjelma tosiaan astuu nyt voimaan. Ja kiitokset siis vielä kertaalleen komissiolle asian esittelystä. Jos nyt muuta sanottavaa ei ole, niin sitten voimme koordinaattoreiden suositukset hyväksyä tässä lopuksi. Hyvät kollegat, kyse on viimeisestä kokouksesta ennen vuoden loppua. Ja siksi järjestämme kolmannessa kerroksessa koktailtilaisuuden. Se, me voimme sitten vähän miettiä, mitä tänä vuonna on oikeastaan tapahtunut. Ja uskon, että kun uudistuksia on jo saatu aikaan, niin ehkäpä vähemmän työtäkin sitten on. Nyt kuitenkin me olemme tehneet hyvin paljon työtä. Meillä on ollut teknisiä asioita paljonkin käsitteillä. Erityisesti käännyn tässä Dantanin puoleen ja Aguileran puoleen. Me olemme myös käsitelleet klooniasioita ympäristövaliokunnan kanssa yhdessä. Ja ensimmäistä kertaa kaksi valiokuntaa on tehnyt työtä tämän tyyppisen eh, ehdotuksen eteen yhdessä. Meidän ei tule myöskään unohtaa Olsonin tekstiä esittelijä hän jäi parlamentista vuoden aikana ja jätti meille aika suuren perinnön. Me olemme myös luomutuotannosta käsitelleet useita asiakokonaisuuksia. Me olemme käsitelleet myös kouluhedelmäjärjestelmää. Hausling sitä käsitteli erityisesti, siinä oli Tarapellakin mukana. Ja vielä tutkimus, puoli. Mäkin jo erityisesti näitä aiheita käsitteli samoin kuin erilaiset Nicholsonin käsittelemät maitostrategia asiat. Me tietysti tiedämme, mikä maitomarkkinoiden tilanne Euroopan unionissa on. Me olemme käsitelleet myös metsä strategiaa. Eli aikamoinen mm, kirjo aiheita meillä on ollut käsiteltävänä tänä vuonna. Elintarvikeketju, talousarvio, kauppakysymykset, TTIP, De Castro on näitä käsitellyt Nicholsonin rinnalla. luettelo vain jatkuu. Eli paljon asioita olemme käsitelleet tässä tosiaankin. Viimeiset pari vuotta maatalousalalla ovat olleet valtavan vaikeita, kun ajattelemme äh, tuota Venäjän kauppakieltoa erityisesti ja myös maitokiintiöiden päättämistä ja opettamista. Ja sitten me olemme tietysti pyrkineet löytämään uusia markkina-alueita. Nämä hankkeet ovat nyt alkaneet saada tuolta alleen ja tässä juuri saimmekin sitten kuulla myös komission suusta, missä vaiheessa vienti on ja minkälaisia hankkeita vientipuolella on. On ollut vaikeitakin tilanteita, me olemme hyväksyneet lisätoimia ja nyt meidän täytyy sitten varautua tulevaisuuden haasteisiin. Joka tapauksessa vielä kertaalleen kiitokset teille kaikille. Raskas työtaakka meillä on ollut harteillamme. De Castron suuntaan käännyn me olemme käsitelleet paljon aiheita hänen kanssaan, myös maanviljelyspuolen työpaikkojen kysymys on ollut käsitteillä. Ristiriitojakin on ollut, mutta sehän on tietysti työmme ytimessä. On hyvin kiinnostavaa käydä tällaisia ristiriitaisiakin keskusteluja. Sehän heijastelee parlamentin ja koko tämän valiokunnan varsinaista rakennetta. No niin, ja vielä kiittäisin sihteeristöä, kaikkia avustajia, kaikkia, jotka ovat osallistuneet valiokuntamme työhön viestin viejinä sekä täällä että muualla. Kiitokset kansalaisjärjestön edustajille eri instituutioille, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa maatalousasioita kohtaan. Näin laajat, laajalaiset kiitokset suuntaan jos toiseen. Ja nyt sitten ennen loppu, vuoden lopun juhlia emme täällä päin kokoustakaan, vaan näemme muissa yhteyksissä, mutta onko teillä jotain muuta lisättävää? A jest. O, o. Widzicie, widzicie, jak przecież my mamy jeszcze posiedzenie komisji. Niin, tietenkin. Meillä on vielä valiokuntakokous torstaina kello 9.30 Envin ja Deven kanssa, joten pyydän anteeksi. Mutta en minä tietenkään näitä sanoja asioita voi siellä sanoa, joten siksi eh, tein tässä nyt pienen yhteenvedon. Toivottavasti osallistutte, koska silloin on kansainvälinen maaperäpäivä, eikä olisi hyvä asia, jos me emme osallistuisi siihen kokoukseen. Agri-valiokunta on valiokunta, jolle maaperä on erityisen tärkeää. Sen täytyy olla paikalla. Pyydän, että tulkaa runsaslukuisina 9.30 torstaina. Älkää unohtako sitä. Ja kiitos, että muistutitte minua. Onko mitään muuta? Ei näytä olevan. No, sitten voimme varmaan hitaasti siirtyä kohti koktailtilaisuutta. Kolmas kerros loppuu 18.30. Tulkaa sinne. Kiitoksia.